Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Mitä teille kuuluu nyt kolmen viikon tauon jälkeen? No viime viikolla oli vihreä viikko, saatatte toki olla täällä parlamentissa silloin. Hyvää uutta vuotta. Täällä näkyy paljon hymyjä. Se tarkoittaa, että olette iloisia palatessanne tähän Nervon parlamenttiin. Teitä hymyilyttää ja minua myös. Hyvät ystävät, meillä on ainoastaan tämä yksi iltapäivä. Kokous huomenna ei ole mitään, mutta kyllä me yhdessäkin iltapäivässä saamme kaikki vastuumme hoidettua. Ja tänään meillä on tämä esityslistamme hoidettavana. Ja mikäli teillä ei ole huomautettavaa, voimme esityslistan hyväksyä. Vastustusta ei näy, joten esityslista on hyväksytty. Puheenjohtajan huomiot ovat lyhyitä. 10. marraskuuta koordinaattorit päättivät, että me järjestämme valiokuntamme kokoukset ilman printattuja asiakirjoja. Me olemme ensimmäinen valiokunta kolmen muun valiokunnan kanssa, jotka ovat päättäneet työskennellä ilman printattuja asiakirjoja. Nämä kaikki asiakirjat ovat saatavilla sähköisessä muodossa, kuten aiemminkin. Olen sitä mieltä, että kyseessä on hyvä päätös, sillä Kyseessä on näitä papereita, joita toki saatettiin kierrättää, joita käytetään ainoastaan kerran, niin olen sitä mieltä, että tämä on kyllä hyvä päätös. Me olemme siis paperiton valiokunta. ITRE on paperiton valiokunta. Kiitos koordinaattoreille valmiudesta tehdä tämä tärkeä päätös. Me olemme etujoukoissa Euroopan parlamentissa täällä meidän valiokunnassa. Seuraava kohta esityslistalla, kohta kolme, pöytäkirjojen hyväksyminen. Yhde, marraskuun 9. ja 10. päivän kokouksien pöytäkirjat. Mikäli kommentteja ei ole, niin nämä katsotaan hyväksytyiksi. Kenelläkään ei näytä olevan sanomista. Seuraavaksi kohta neljä Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltion talousministerin Henk Kampin vierailu. Tervetuloa, ministeri Kamp. On hieno asia, että olemme täällä yhdessä Itävaliokunnan kokouksessa. Te vastaatte melkein kaikesta, joita käsittelemme täällä lukuun ottamatta kenties ilmastoasioita. Me Itävaliokunnassa käsittelemme myös ilmastoasioita innovaatio, teollisuus, avaruus, teollisuus, Kaikki nämä kuuluvat meille, mutta teillä on toki vielä laajemmat vastuut Alankomaiden hallituksessa. Näin ollen vierailunne on erittäin tärkeä meille. Ja me haluaisimmekin, että te teette katsauksen kaikkiin näihin osalueisiin ja siihen, miten ne liittyvät Alankomaiden puheenjohtajakauteen. Ja meillä on myös vieraana koulutuskulttuuri- ja tiedeasioista vastaava valtiosihteeri, joten kenties näistä asioista ei tule keskustella niin syvällisesti, koska niitä käsitellään myöhemmin täällä kokouksessa. Nyt, arvon ministeri, minä pyytäisin teiltä avauspuheenvuoroa, joka alustaa meidän keskustelun. Olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Busek, kiitos myös Euroopan parlamentin jäsenet. Haluaisin kiittää mahdollisuudesta olla täällä kokouksessanne esittelemässä Alankomaiden puheenjohtajakauden ohjelmaa omalta osaltani. Minä esittelen lyhyesti, mutta olen ennen kaikkea täällä kuuntelemassa teitä sitä, mikä on teille tärkeää. Ja katsoa, miten voimme hyötyä siitä tiedosta, jota teiltä saan tänään. Viime puheenjohtajakautemme jälkeen, vuoden 2004 jälkeen, monet asiat ovat muuttuneet. Olin silloin puolustusministeri, eli silloinkin ministerinä, joten voin puhua omasta kokemuksestani, että Euroopan parlamentti ei ollut niin kovasti kuvassa mukana silloin, mutta nyt on todella voimakkaasti. Jalankomaiden hallitus ymmärtää, että rakentava yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on välttämätöntä puheenjohtajakauden aikana. Voitte luottaa Euroopan parlamenttina siihen, että teen parhaani tehdäkseni rakentavaa yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Tämän päivän kokouksessa keskityn haasteisiin, joita meillä on energian, kilpailukyvyn ja televiestinnän osalta. Ja tämän tapaamisen jälkeen Sander Decker, kollegani, puhuu lisää tutkimuksesta. Ennen kuin puhun yksityiskohtaisemmin olisi ehkä hyvä esittää muutama yleinen huomio kolmesta periaatteestamme puheenjohtajakautemme aikana. Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana vuonna 2016 ensinnäkin haluamme keskittyä keskeisimpiin kysymyksiin. Euroopan unionin tulisi keskittyä siihen, mistä saadaan eniten lisäarvoa. Me olemme Jean-Claude Junckerin kanssa samaa mieltä, kun hän sanoi big on the big things, small on the small things, eli keskitytään suurimpiin tärkeimpiin asioihin. Toiseksi haluamme unionin, joka on yhteydessä kansalaisiin puheenjohtaja. Valtiona haluamme avoimuutta ja näkyvyyttä eurooppalaisille yrityksille, eurooppalaisille kansalaisille. Meidän on keskityttävä siis kansalaisia, yrityksiä ja järjestöjä kiinnostaviin kysymyksiin. Ja kolmanneksi, innovaatio johtaa kasvuun ja työpaikkoihin kasvua ja työpaikkoja varten tarvitaan kasvua ja kasvua varten innovaatiota. Tässä yleiset huomiot ja periaatteet. Ja nyt haluaisin siirtyä käsittelemään energiaa, televiestintää ja teidän valiokuntanne kiinnostavia kysymyksiä. Me haluamme EUsta globaalisti kilpailukykyisemmän. Toivomme, että voidaan keskittyä EUn toimissa siihen, mistä saadaan eniten lisäarvoa kansalaisille, yrityksille ja järjestöillemme. Näin voidaan tehdä täytäntöönpanemalla digitaaliset sisämarkkinat, vahvistamalla sisämarkkinoita energiaunionia ja vahvistamalla myös sitä potentiaalia, jota on innovaation alalla. Tämä vaatii alueellista yhteistyötä Euroopan unionin sisällä – sitä, että noudatetaan lainsäädäntöä ja huolehditaan paremmasta sääntelystä sekä kansallisella että eu tasolla. Ensin haluaisin puhua energiasta. Alankomaat jatkaa tärkeää energiaunioni työtä. Historiallinen sopimus Pariisissa – osoittaa, miten tärkeää on, että saadaan kestävä energiaunioni, jossa on moderni ympäristöpolitiikka. Hyvin toimivat, hyvin yhteen toimivat energian sisämarkkinat ovat tärkeät, jotta voidaan huolehtia toimitusvarmuudesta, kestävyydestä ja kilpailukykyisistä hinnoista. Energiaunionissa on kyse myös solidaarisuudesta ja luottamuksesta – vähähiilisyydestä, innovaatiosta ja siitä, että puhutaan yhdellä äänellä. Siksi pidämme hyvänä Euroopan parlamentin mietintöä energiaunionista. Siinä on tärkeä poliittista suuntaa meille ja neuvostolle. Energiaunioni siirtyy toiselle vuodelleen. Viime vuonna komissio esitti kesäpaketin, tänä vuonna tehdään monia muita ehdotuksia Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana pyritään aktiivisesti ajamaan eteenpäin tätä työtä ja löytämään neuvoston kanta. Energiaunionia on tuettu neuvostossa tähän mennessä vankasti. Toivomme, että tilanne jatkuu tällaisena. Energiatehokkuus on ala, jolla on paljon työtä vielä tehtävänä, jotta voidaan vastata energiatehokkuustavoitteeseen vuonna 2020. Siksi ehdotus, jolla uusitaan energiamerkintää tuotteiden osalta on meille tärkeä. Kuten tiedätte, neuvosto on hyväksynyt yleisen lähestymistapansa ja pidämme hyvänä edustaja Tamburanon nimettämistä esittelijäksi. Me olemme jo tavanneet. Mielellämme haluamme käyttää hyväksemme tätä hetkeä ja neuvotella parlamentin kanssa mahdollisimman pian. Lisäksi komission on tarkoitus helmikuussa hyväksyä paketti, jossa – on kaksi ehdotusta, jotka liittyvät kaasun saannin turvaamiseen ja hallitusten välisiin sopimuksiin. Tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, jotta jäsenvaltiot voivat luottaa toisiinsa energiakriisien aikana. Lisäksi halutaan avoimuutta toimitusvarmeuteen. Varmuuteen se on hyvin tärkeää Euroopassa. Nyt tarvitaan konkreettisia toimia – joihin liittyy muun muassa eri toimittajien ja toimitusreittien monimuotoistaminen. Se, että käytetään omia kotoperäisiä resursseja, uutta infrastruktuuria ja parempi yhteenliitäntä ovat tärkeitä kysymyksiä, samoin kuin energiaa, tehokkuuden lisääminen ja säästäminen, samoin kuin johdonmukainen energia diplomatia. Tässä mielessä Alankomaat puheenjohtajavaltiona ajaa eteenpäin näistä, näitä kahta lainsäädäntöaloitetta. Energiaunionin parantaminen ei liity ainoastaan parempaan lainsäädäntöön, vaan myös parempaan yhteistyöhön. Osana lainsäädäntötyötä kiinnitämme erityishuomiota prioriteetteihin, jotka liittyvät hyvin toimiviin energian sisämarkkinoihin ja alueelliseen yhteistyöhön. Seuraavan puheenjohtajakauden, Slovakian puheenjohtajakauden aikana toisella vuosipuoliskolla – komission on tarkoitus tehdä uusi ehdotus sähkömarkkinoista ja me haluamme tukea Slovakiaa valmistelemalla tätä ehdotuksen vastaanottamista. Teemme yhteistyötä Slovakian kanssa samoin kuin teemme Maltan kanssa. Me pyrimme olemaan hyvä trio tässä puolentoista vuoden aikana. Tänä iltapäivänä saan julkilausuman 20 parlamentin jäseneltä alueellisesta yhteistyöstä. Olen hyvin iloinen tästä. Kyse on pöymäden käyttämisestä energialähteenä ja uskon, että tämä aloite ja alueellisen yhteistyön aloite on hyvin tärkeä aloite puheenjohtajakaudellamme. Ja se, mitä minulle esitetään tänään iltapäivällä, varmasti tukee koko tätä hanketta. Tässä energiaosio. Toinen aiheeni tänä iltapäivänä on kilpailukyky. Integroidummat sisämarkkinat ovat tärkeät. Nyt tarvitaan kilpailukykyä, kasvua ja työpaikkoja. Sitä haluamme kaikki. Sisämarkkinat, kilpailukyky ja innovaatiot kulkevat käsi kädessä. Eurooppalaisten yritysten on voitava kilpailla globaaleilla markkinoilla ja siksi on tärkeää, että voidaan toimia mahdollisimman hyvin – ehdoin. Teräs- ja kemikaalialan kriisit ovat johtaneet siihen, että nähdään, että toimintamahdollisuudet eivät aina ole tasavertaiset ja tähän liittyy haasteita. Siksi Euroopan komissio neuvoston tuella haluaa huolehtia siitä, että kilpailukyky valtavirtaistetaan kaikkien politiikkaan. Me huolehdimme siitä, että näin saadaan tukea eurooppalaisille yrityksille, erityisesti pk-yrityksille. Me haluamme ajaa eteenpäin niitä aiheita, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä kilpailukyvyn alalla. Energiaunioni, sisämarkkinat, digitaaliset sisämarkkinat ja parempi säätely myös. Nämä ovat keskeisimpiä aiheita, joista keskustellaan kilpailukyky neuvostossa helmikuussa ja toukokuussa, samoin kuin epävirallisessa – kilpailukyvystä vastaavien ministereiden kokouksessa tammikuun lopulla. Jotkut parlamentin jäsenet, jos olette kiinnostuneita näistä kokouksista tai muista, niin mielellämme mahdollistamme sen, että pääsette paikan päälle näkemään, mitä tapahtuu, jotta voitte käyttää tietojanne sitten oman työhön Euroopan parlamentissa. Me tiedämme erittäin hyvin Alankomaissa, että tulokset vain tarkoittavat jotain. Kilpailukyvyn valtavirtaistamisen pitäisi saada tuottaa tuloksia. Helmikuisessa kokouksessa, jonka komissio järjestää kilpailukykyneuvoston jatkokokouksena, se käsittelee paljon energiaa käyttävää alaa, kuten teräsalaa, terästeollisuutta. Sitten vähän yksityiskohtaisemmin, mitä haluamme saada aikaiseksi neljällä alalla, jotka liittyvät kilpailukykyyn. PK-yritykset, parempi säätely, avaruus ja digitaaliset sisämarkkinat, televiestintä. PK-yrityksistä, jotta kilpailukykyagenda voi toteutua hyvin, on otettava huomioon vaikutus PK-yrityksiin, koska PK-yritykset ovat niin tärkeitä. Me tarvitsemme paremmat toimintapuitteet PK-yrityksille. Tämä on tärkeä osa valtion periaatteita. Sisämarkkinastrategia ja digitaalisten sisämarkkinoiden strategia ovat tärkeitä aloitteita, joiden kautta pyritään parantamaan pk-yritysten tilannetta. Me keskitymme edelleen pk-yritysten ongelmiin kuitenkin kunnioittaen läisyysperiaatetta. Erityisesti haluamme pohtia sitä, miten saadaan rahoitusta, helpotetaan markkinoille pääsyä, huolehditaan paremmasta säätelystä ja koulutuksesta osaamisen lisäämistä. Paremman säätelyn osalta Pyrimme edistämään paremman säätelyn agendaa keskustelemalla tästä aiheesta toukokuisessa kilpailukykyneuvostossa. Haluaisin keskittyä siihen, että pohditaan, miten voitaisiin kvantitatiivisten menetelmien kautta valvoa refitin vaikutuksia, sitä miten nähdään tulostaulukot, miten asetetaan tavoitteet. Haluaisin, että katsotaan sitä, miten uusi lainsäädäntö todella sopii tulevaisuuteen – me haluamme siis nähdä, että se on tulevaisuuteen sopivaa lainsäädäntöä. Katsoa myöskin vaikutusten arviointia neuvostossa, jotta voidaan huolehtia siitä, että kilpailukyky otetaan kaikkialla huomioon. Vaikutusten arviointi on aina tärkeää, koska me haluamme tuloksia. Näissä arvioinnissa on kyse juuri tuloksista. Ja sitten yksi huomio avaruudesta. Avaruusalla on toinen prioriteetti ja se liittyy kilpailukykyyn myös – koska avaruustiedon kerääminen ja hyvä tiedon käyttäminen on tärkeää meille kaikille. Aion esitellä valtion asiakirjan monista tapauksista tällä alalla ja tämän alan ongelmista. Keskusteluiden tuloksia voidaan käyttää, kun esitellään uusi EUn avaruusstrategia. Ja lisäksi on tarkoitus puhua EUn ja ESAn välisistä suhteista. Olisi hienoa, jos voitaisiin parantaa edelleen EUn ja ESAn välisiä suhteita. Nämä aiheet tulivat myös toukokuun kilpailukyneuvostossa esiin. Ja sitten viimeisenä kohtana digitaaliset sisämarkkinat, televiestintä mukaan lukien. Minun ei varmaankaan tarvitse teitä vakuuttaa siitä, miten tärkeää on, että meillä on hyvin toimivat digitaaliset sisämarkkinat, jotta voidaan huolehtia siitä, että täysi potentiaali tulee käyttöömme. Olen lukenut yhteisen mietintönne tästä aiheesta ja on hienoa, että on kokonaisvaltainen lähestymistapa teillä ITREN ja IMKON yhteistyössä ja pidän hyvänä, että parlamentti on kunnianhimoinen tässä. Ja mielelläni haluan tehdä yhteistyötä kanssa, että komission digitaalisten sisämarkkinoiden strategia etenee. Kilpailukyky- ja televiestintäneuvostoissa toukokuussa nämä aiheet ovat esillä. Näin saadaan integroitu lähestymistapa – aamulla, siis televiestintäneuvosto, iltapäivällä kilpailukykyneuvosto ja koko päivän teemana on digitaalistrategia. Kriittisen tärkeää on se, että digitaaliset sisämarkkinat ovat mukana vaikuttamassa siihen, että digitalisoituminen lisääntyy edelleen. Tällä hetkellä esimerkiksi alle 2 prosenttia pk-yrityksistä käyttää kettyneitä digitaalisia teknologioita hyväkseen. Ja tämä olisi tärkeä ala, johon tulisi keskittyä EUn teollisuuden tukemiseksi. Sitten televiestintä. Ilman yhteyksiä, tämän ymmärrämme Alankomaissa hyvin, ei saada digitaalisia sisämarkkinoita toimimaan niin, että yritykset, kansalaiset ja hallinnot voivat viestiä, käydä kauppaa, olla yhteistyössä. Tällä alalle tarvitaan hyvät toimintaehdot ja kannustimia. Sääntelypuitteiden uudistaminen on siksi tärkeä prioriteetti, ja komission odotetaan tekevän ehdotus puheenjohtajakautemme loppupuolella, mutta me pyrimme valmistelemaan tätä työtä jo ja lähdemme jo neuvottelemaan. Mahdollisimman pian pyrimme yhteistyöhön Slovakian kanssa tässäkin kysymyksessä. Puheenjohtajan valtio lähtee myös neuvottelemaan 700 MHz taajuuksista, joita käytetään – nyt lähetyksiin, mutta joita voitaisiin tulevaisuudessa käyttää televiestintään. Toinen kysymys on digitaalisten foorumeiden kysymys. Me haluamme keskustella näistä enemmän ottaen huomioon sekä haasteet että mahdollisuudet, joita nämä foorumit luovat. Me tiedämme, mitä tapahtuu lähtien Yhdysvalloista. Me olemme sitä mieltä, että nämä foorumit ovat tärkeitä kansalaisillemme, mutta voivat olla myös yrityksille. Hyvät parlamentin jäsenet, tässä ovat suunnitelmani ja prioriteettini Alankomaiden puheenjohtajakaudelle energian kilpailukyvyn jättillä viestinnän alalla. Voitte olla varmoja siitä, että Alankomaat tekee paljon töitä, jotta voidaan huolehtia ammattimaisesta ja tehokkaasta puheenjohtajakaudesta. Haluamme olla luotettava kumppani, joka tukee Euroopan unionia ja pyrkii edistämään sisämarkkinoita. Työmme ei rajoitu ainoastaan roolimme valtiona ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Olemme myös osa puheenjohtajavaltioiden trioa. Olemme tehneet yhteistyötä jo Slovakian ja Maltan kanssa. Lisäksi kunnioitan varmasti Euroopan parlamentin roolia ja voin vakuuttaa, että minä ja henkilöstöni tekee kaikkensa, että voimme tehdä hedelmällistä yhteistyötä. Minua kiinnostaa kovasti kuulla teidän ja Olemme kiitollinen siitä, että voin kuulla, mitä toiveita teillä on Alankomaiden puheenjohtajakaudelle. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja Busek. Kiitos paljon, Henk Kamp, tästä varsin kattavasta alustuspuheenvuorosta. Tämä avauspuheenvuoro oli varsin kattava alustus keskustelumme liittyen energiaavaruus, innovaatioasioihin ja näihin tavoitteisiin puheenjohtajalla, puheenjohtajakaudellanne. Tämä on tärkeä panos meidän keskustelun. Minä annan koordinaattoreille mahdollisuuden puhua poliittisten ryhmien nimissä. Olisi hienoa, jos voisitte, hyvät kollegat, vaikkapa kahden minuutin ajan, kahden minuutin rajata nämä puheenvuorot. Eller ole hyvä. Ensin kiitos, että tulitte tänne valiokuntaan. Haluaisin painottaa vielä sitä, että olemme iloisia siitä, että Alankomaat on valmistautunut jo ennalta valtiosihteereiden ja ministereiden osalta on ollut paljon tapaamisia jo, joten meillä on suuret odotukset teidän puheenjohtajakautenne osalta. Haluaisin keskittyä pariin seikkaan. En halua kuitenkaan herättää sellaista ajatusta, että me keskitymme aina vain budjettikysymyksiin, mutta nämä prioriteetit, joista puhuitte, esimerkiksi digitaaliagenda ja siihen liittyvä infrastruktuuri, tai avaruuskysymys tai tällaisten sovellusten laajempi käyttö, niin tässä syntyy kysymys ja ehkä myös oletus ja monivuotisten rahoitusnäkymien uudelleen tarkastelussa. Me olemme leikanneet tästä. Verkkojen Eurooppa esimerkiksi, sitä on leikattu jo melkein niin, että jää mitään jäljelle – tarkoituksenahan oli, että on yhteinen digitaalinen infrastruktuuri ja tällainen yhteistä laajakaista ennen kaikkea. Ohjelmasta on leikattu jo puolet, jotta voitaisiin tukea Junckerin rahastoa. Samoin CESAR-ohjelman osalta on leikattu. Eli ensimmäisellä kierroksella varmasti tehtiin budjettileikkauksia varmasti tunnistaen se, että jostain on pakko leikata, vaikka nämäkin ovat tärkeitä aloja. Mutta prioriteetit leikkauksissa kohdistuivat juuri näihin infrastruktuureihin, investointeihin, uuden teknologian edistämiseen. Voidaanko ajatella, että Alankomaat esittää tiettyjä painopistealueita tässä monivuotisten rahoituskehysten uudelleen tarkastelussa. Nythän on tarkoitus, että verkkojen Eurooppa-rahastoa täydennettäisiin, sesaria vahvistettaisiin, eli juuri ajatellen näitä teknologian ja infrastruktuuriin liittyviä ohjelmia. Voidaanko niitä vähän täydentää nyt vai käyköhän niin, että edelleen jätetään vain maatalouspolitiikka ja rakennepolitiikka entiselleen? Kiitos ST-ryhmän puolesta Van Bent. Kiitos arvoisa ministeri. Puhun meidän äidinkieltämme. Minä istun täällä. Pari seikkaa. Monet ryhmästäni puhuvat muista asioista vielä, mutta ensin yleisempi kysymys, ja se liittyy vähän kollega Eilerin puheenvuoroon. Alankomaista on kuultu prioriteetteja ja keskeisiä iskulauseita. Kyse on siitä, että säästetään ja järkevästi hoidetaan puheenjohtajaa kausi. No tämä ei yllätä tietenkään Alankomaiden kannalta. Kaikki muu olisi yllättävää sinänsä, mutta minulla se kuitenkin kysymys se on myönnettävä, kun ajatellaan kilpailukykyä, kasvua ja työpaikkoja. Me tuemme kovasti näitä hankkeita – mutta tässä on kyllä todella tärkeää se, että Euroopan unioninkin tasolla ja jäsenvaltioissa voidaan investoida uudestaan digitaaliset sisämarkkinat tai energiaunioni. Nämä eivät toteudu ikinä, jos emme pysty investoimaan uudestaan ja sopeuttamaan talouksiamme uusiin vaatimuksiin. Miten nämä asiat nyt yhdistetään? Tällainen säästäväinen puheenparsi aina ehkä tarvitsee myös vähän muita vivahteita. Ja sitten muutama energian ilmastoon liittyvä kysymys vielä. Itsekin viittasitte siihen, voimme varmasti Euroopan unionin avulla hyvin ylpeitä siitä, miten hienoa työtä Pariisissa tehtiin. Saatiin sopimus, hyvä sopimus, jota voidaan puolustaa, ja se sanotaan, että jäämme kahden asteen alle tai puolentoista asteeseen. Nyt on ajateltava omia tavoitteita, jotka ovat uudistuviin energialähteisiin, energiatehokkuuteen ja päästöihin liittyviä. Ne eivät ole riittäviä. Eikö Alankomaiden pitäisi komission kanssa yhdessä esittää toimia, joilla päästään Pariisin sopimukseen? Ja sitten lopuksi minulle tämä on erityisen tärkeä kysymys, alueellinen yhteistyö. Se on hyvin tärkeä myös uusien projektien toteuttamiseksi. Ihan konkreettinen kysymys. Mitä suunnitelmia teillä on offshore tuulienergian ajamiseen Pohjanmerellä? Tämä on hyvin tärkeää. Alankomaiden Kadun varmasti erityisesti kiitos. Behalf of ALDE. Kiitos paljon. Van Nyvenhuisen ALDEn nimissä. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni ja puhua oikein paljon hollantia tulevan puolivuotiskauden aikana. Mukavaa. Ministeri Kamp, haluaisin kysyä avaruuskysymyksestä, kun johdannossani jo puhuitte siitä, että on ongelmia vähän yhteistyössä EUn ja ESAn välillä. Ja että haluaisitte puuttua tähän kysymykseen. Mielelläni kuulisin vähän enemmän, mitä teillä on suunnitelmissa. Ja johdannostanne kuulin vielä, että te haluatte huolehtia siitä, että lainsäädäntö on tulevaisuuteen sopivaa. No voisiko se olla myös avaruuspolitiikkaan sopivaa? Niin, että esimerkiksi ajatellaan satelliittitietoa, sitä, että tiedon käyttäminen on kiellettyä tiettyyn tarkoituksiin, koska lainsäädäntö ei sitä salli, vaikka se olisi tehokkaampaa, edullisempaa. Eli voisitteko huolehtia sitä, että avaruus otetaan myös tulevaisuudessa huomioon? Ja toinen kysymys, josta haluaisin kuulla lisää, ja tämä oli esillä myös prioriteettina puheenjohtajakaudella, niin ja se todella liittyy uudenlaiseen tutkimukseen ja innovaatioihin. Quantum-teknologia. Alanko maalaiset ovat tunnettuja marihuanan käytöstä, mutta majorannan tunnemme myös, ja tuon todella uutta tutkimusta, jota tehdään muun muassa Delftissä. Ja minä haluaisin kysyä, miten aiotte tukea tätä hanketta Alankomaiden puheenjohtajakauden aikana ja miten pitkällä aikavälillä voitte sitoutua Euroopan tutkimusagendan tukemiseen. Kiitos oikein paljon. Thank you very much, uh, Madame Van Nieuwenhuizen. Kiitos paljon Van Nieuwenhuizen. Anteeksi tästä tavasta, jolla nimenne äänsin. Ja sitten varapuheenjohtaja Henkel ECR-puolueesta. Ministeri, puhuitte paljon kilpailukyvystä ja tuskin kukaan täällä nyt ei olisi sitä samaa mieltä. Muistan joitakin vuosia sitten, että Alankomaiden hallitus julkaisi vaikuttavan luettelon asioista, jotka uskovat, että heistä merkittävästi vähentäisivät byrokratiaa Euroopassa nelisen, vuot, nelisen 15 vuotta sitten, ja oli noin 60-70 kohtaa, jotka Alankomainen hallitus mainitsi halvansa muuttaa. Kysymykseni kuuluu, mitä tapahtui tuolle listalle, ja toiseksi, onko nykyinen puheenjohtajakautainen edelleen keskittymässä tuohon listaan? Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitos paljon. Claude Turmes vihreiden ryhmästä. Kiitos ministeri. Ensimmäinen kysymykseni. Minä olen täällä. Ensimmäinen kysymys liittyy Pohjanmereen. Me olemme kollegan kanssa koordinoineet asiakirjan, niin nyt menemättä liian yksityiskohtiin, vielä yksityiskohtiin, niin voisitko kertoa, oletteko te ollut yhteydessä kollegoihin ja Pohjanmeren alueen muihin maihin ja näiden maiden päättäjiin. Oletteko, mitä mieltä te olette tästä aiheesta ja minkä aiheiden suhteen voitaisiin saada tuulivoimaa viety eteenpäin Pohjanmerellä ja miten nämä eri energiamarkkinoiden vahvuudet voitaisiin yhteensovittaa siten, että olisi enemmän kaapeleita pohjan meren läpi kulkemassa. Miten ajattelitte näihin? Miten ajattelitte näitä asioita käsitellä? Minulla on myös toinen kysymys. Tämä liittyy Nord Streamiin. Shell, joka on alkamalais hollantilainen yritys ja eräs tämän hankkeen ajuri. Mikäli täällä äänestettäisiin täällä parlamentissa tästä aiheesta, niin tämä North Stream asia on sellainen, että 88 prosenttia mepeistä olisi sitä mieltä, että tämä ei vaikuta kovinkaan geopoliittiselta, hyvältä ajatukselta geopoliittisesti. Joten kuten te edustatte Hollannin hallitusta, tämä ei välttämättä ole teille helppo aihe, kaasu, kaasua käytetään paljon Alankomaissa ja tarvitsette kenties lisäkaasua tulevina vuosikymmeninä, niin mitä mieltä te olette tästä Nord Stream-asiasta? pelkästään tämän asian edistäminen, promominen aiheuttaa jo erittäin paljon kiistaa. Voisitko mainita muutaman sanan tästä ja energiaunionista? Kiitos. Neoklis Sikiotis GUE-ryhmästä. Πρώτα πρώτα να χαιρετήσουμε την παρουσία εδώ του κυρίου Κάμπτς. Kiitoksia puheenjohtaja. On hieno nähdä herra Kamp täällä mistä myös tämä puheenjohtaja valtion ohjelma on erinomainen. Siinä sen mukaan aitaan luoda lisää työllisyyttä, saada kestävää kehitystä, vahvistaa myös tutkimuksen ja innovoinnin roolia. Erityisesti pyritään auttamaan pk-yrityksiä. Tämä on äärimmäisen tärkeää, että ryhdytään tällaisiin toimenpiteisiin, jotka tulevat auttamaan reaalitaloutta, jolla voidaan torjua työttömyyttä, nuorisotyöttömyyttä erityisesti, ja tämä tulee myös lisäämään talouskasvua. Mutta arvoministeri, nämä tavoitteet on ilmoitettu jo aikaisempien puheenjohtajavaltioiden toimesta, mutta tuloksia ei ole saatu konkreettisesti, erityisesti siksi, että tällä hetkellä nyt sovetaan neoliberaaleja säästöpolitiikkoja, ja kysymyskin kuuluu tässä olla selville, että miten Alankomainen puheenjohtaja valtio aikoo saada tämän eron aikaiseksi, saada muutoksen aikaiseksi näihin verrattuna sitten energiaunioni. Se on yksi prioriteeteista Alankomaiden puheenjohtajakaudella. Toistitte sen vielä alustuksessannekin. Parmeentilla viime joulukuussa hyväksyttiin raportti, joka liittyy tämän strategian täytäntöönpanoon. Sanotaan, että energia on julkinen hyve tässä raportissa ja sitten, että EPn pitää keskittää huomionsa ennen kaikkea kysymyksiä, jotka liittyvät energiaköyhyyteen. Eli että pitää edistää toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää tätä energiaköyhyysongelmaa ja sen ilmentymistä. Mutta raportissa sanotaan myös, kertomuksessa sanotaan, että pitää kehittää infrastruktuureja, jotta vältetään se, että valtiot tai alueet joutuvat eristyksiin. Joten miten Alankomaiden puheenjohtajavaltio aikoo edistää tilannetta näillä aloilla ja sitten vielä tässä parlamentin mietinnössä sanotaan myös, että Välimerinkin rooli on äärimmäisen tärkeä. Ja sanotaan, että pitäisi tämä Kyproslainen edustaja sanoi, että pitää keskittyä juurikin näihin kysymyksiin Itäisellä välimerellä. Haluaisin tietää, mikä on Hollannin kanta tähän. Uh, Madame Barbara Kappel, INF. E ja seuraavaksi ENF-ryhmä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri Kamp. Sanoitte, että Alankomaiden puheenjohtajakaudella keskitytään suuriin kysymyksiin, yhteyksiin kansalaisiin ja innovaatioon kasvun ja työpaikkoihin. Nämä ovat tärkeitä prioriteetteja esityslistoillanne. Varmasti nämä ovat esillä kolmen keskeisimmän kysymyksen osalta, joita otitte esiin energiakilpailukyky, televiestintä, digitaaliset markkinat, meidän valiokunnallemme tärkeitä kysymyksiä. Nämä ovat suuria kysymyksiä, jotka aiheuttavat työtä meidän valiokunnassamme energian osalta sanoitte energiaunionin täytäntöön. Panon monet kysymykset, jotka olivat komission kesäpaketissa, uudet energiamarkkinat, energiamerkinnät. Meillä on mietintöjä luvassa, jotka ovat keskeisen tärkeitä, kun puhutaan täytäntöpanosta. Seuranta on tässä tärkeää. Samoin digitaalisten sisämarkkinoiden osalta me hyväksyimme juuri mietinnön. Täytäntöpano on tässä tärkeää Kuten viittasittekin tähän aiheeseen, digitaaliset foorumit ja eurooppalaiset pilvipalvelimet, kaikki tällaiset kysymykset. Ja tässä televiestintäpuitteiden uudelleen tarkastelu on tärkeä kysymys. Ennen kaikkea harmonisointi, joka koskee taajuuksien jakamista. Nämä ovat suuria haasteita, jotka ovat tärkeitä. Ja sitten kolmas seikka, johon viittasitte, kilpailukyky. Sanoitte, että kilpailukyky kyvyn valtavirtaistaminen on tärkeä prioriteetti. Se on tärkeä, mutta tämä on kuitenkin kuultu jo musealla puheenjohtajakaudella. Itse sanoitte, että Euroopassa on teräskriisi, on hyvin hankala toimia, kun maailma on niin muuttunut. Ja mitä teette ihan konkreettisesti juuri kilpailukyvyn edistämiseksi? Ja mitä konkreettisia toimia siis teette, ja erityisesti PK-yritysten osalta? Kiitos. Thank you very much, madam. Kiitos paljon. Siinä ensimmäinen kysymyskierros poliittisten ryhmien nimissä kysytyt kysymykset. Kiitos ministeri Kamp siitä, että vastaatte nyt ensimmäisen kysymyskierroksen kysymyksiin. Kiitos, herra Busek. Minä teen tuon osittain englanniksi, osittain hollannin kielellä, mikäli tämä sopii. Ehler puhui tästä monivuotisen rahoituskehityksen Refuel-hankkeesta ja siitä, mitä mieltä hän on tästä. Olen sitä mieltä, että investoinnit ovat erityisen tärkeitä. Ne stimuloivat taloutta ja täällä Euroopassa ei investoida yhtä paljon verrattuna Yhdysvaltoihin. Ja siksi onkin tärkeää tämä, että Juncker alusti EFSI-hankkeen monivuotisen monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointi on tärkeä asia. Kyseessä on seitsemänvuotinen ohjelma ja on tärkeää, että tehdään puolivälin arviointi ja katsotaan, tuleeko muutoksia tehdä. Me tulemme näkemään, mitä tuloksia tämä arviointi tuo tullessaan. Kuten tiedätte, niin komission tulisi varmastikin näitä ehdotuksia tehdä, mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että tämä on tärkeä aihe ja me tulemme kiinnittämään etenemiseen paljon huomiota. Edustaja Van Bremt painotti myös, miten suuri ero investoinneissa on EUn ja Yhdysvaltain välillä tai Euroopan Yhdysvaltain välillä, niin kuin edustaja Eilerkin. Ja sanoisin uudestaan, että – Tämä ero on todella merkittävä asia, koska jos emme investoi, se haittaa talouden kasvua tulevaisuudessa. Ja siksi on hyvin tärkeää, että keskitytään investointeihin, niin kuin Euroopan komissio Junckerin ohjelmassa, ja tätä ajatusta on tukenut Euroopan parlamentti myös. Puhuttiin säästöistä, järkevästä puheenjohtajakaudesta – mutta tämä koskee ennen kaikkea sitä, miten me haluamme toimia puheenjohtajan valtiona. Me halu, emme halua nyt tehdä vaikutusta Euroopan parlamenttiin tai komission. Haluamme huolehtia siitä, että työt, jotka on tehtävä, tehdään rakentavassa hengessä. Tämä tarkoittaa sitä, että me ajattelemme tässä lähinnä meidän toimintaamme, miten järkevästi ja vakavasti haluamme toimia. Investoinnista olemme sinänsä samaa mieltä. Lisäksi puhuttiin tavoitteista, jotka liittyvät ilmastoongelmiin. Tavoitteet ovat olleet riittämättömät, nyt niitä on kiristetty. Tämä on tärkeä aihe tällä hetkellä myös Euroopan komissiolle. Nyt on tarkoitus valmistella siellä ehdotuksia ja on hyvin tärkeää, että tavoitteet ovat jo olemassa. Nyt vaaditaan sitä, että toimet toteutetaan. Katsotaan, mitä komission ja sen ehdottaa, kun COP21 siirretään Euroopan unionin tasolle. Edustaja Van Bremt vielä viittasi Pohjanmeren parempaan tehokkaampaan energiakäyttöön, jotta voidaan vastata energia- ja ilmastovaatimuksiin. Mielelläni keskustelen kanssanne edelleen tästä aiheesta, joka on minullekin tärkeä. Edustaja Fanny Vähäisen puhui avaruudesta ja siitä, mitä kaikkea avaruuden alalla tapahtuu. Olen hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että jos tieto, jota avaruudesta voidaan kerätä, on niin tärkeää taloudellisesti, että meidän pitää kiinnittää tähän alaan paljon, kiinnittää tämän paljon huomiota. Feni Vähäsen puhui myös siitä, että tulevaisuudesta on huolehdittava, kun puhutaan uudesta lainsäädännöstä. On otettava huomioon myös avaruus. Tämä ei koske ehkä ihan kaikkia lainsäädäntöä, mutta – Tietyillä aloilla tämä on varmasti tärkeä seikka. Tuen tässä Fenniverhäisenin ajatusta. Puhuitte myös kvanttiteknologiasta. Monet Euroopan maat tekevät tätä työtä esimerkiksi Itävallassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa ja myös Alankomaissa ainakin itse uskomme, että teemme tärkeää työtä ja pidän tärkeänä sitä, että Eurooppa kaiken kaikkiaan orientoituu tähän aiheeseen. Toukokuisessa kilpailukykyneuvostossa kiinnitämme huomiota tähän kysymykseen ja keskustellaan siitä, mitä kvanttiteknologian osalta tapahtuu tällä hetkellä ja miten voimme huolehtia siitä, että tämä asia on Euroopassa esillä nyt ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Henkel asked difficult question. Henkel esitti vaikean kysymyksen liittyen tähän Alankomaiden pitkään listaan, niin mitä tällä listalla on oikein tapahtunut. No, en voi nyt seikkaperäisesti puhua siitä, mitä listalla on tapahtunut, mutta sen voin sanoa, että tärkein osa tätä listaa oli se, että Euroopan tulisi käsitellä isoja asioita suurella kädellä ja pieniä asioita sitten niihin puuttua vähän pienemmin. kuten Juncker on sanonut. Eli olemme sitä mieltä, että tämä on otettu huomioon Junckerin ja komission politiikassa. Ja sitten voidaankin sanoa, että tämä on ollut otettu positiivisesti vastaan ja tässä on saavutettu hyviä tuloksia näiden vaatimusten suhteen. Turmes, en tiedä miten tämä tulee ääntähän on Luxemburgista Toivon, että Ranskan tai Saksan mallin mukaan tämä Pohjanmeren asia. Tässä Pohjanmeren alueella on erittäin paljon mahdollisuuksia kaasu, öljy, tuulivoima, tilasuunnittelu, avaruus, se miten saada nämä tekniset ongelmat ratkaistua, niin se tulee olemaan merkittävässä roolissa, miten saadaan huolettua se, miten rakennetaan Pohjanmerelle, miten ylläpito toimii, niin tämä voisi olla hyvä energiayhteistyö tavoite, se, että lisätään alueellista yhteistyötä liittyen energiaan. Me tulemme tähän kiinnittämään huomiota. Tämä on yksi esimerkki siitä, mutta Euroopassa on toki muitakin esimerkkejä siitä, miten alueellista yhteistyötä voidaan viedä eteenpäin. Tolos puhui äh, Nord Stream-aloitteesta. Tämä on siis kyseessä on Nord Stream 2 aloite. Tämä ei ole Euroopan komission aloite, vaan kyseessä on yksityinen hanke, joten päätökset tehdään myös yksityisesti. Tässä tämä yksityinen taho vastaa näistä investoinnista. Komissio on kuitenkin hiljattain korostanut, että on tärkeää että tässä noudatetaan Euroopan unionin kolmatta energiapakettia ja myös että noudatetaan Euroopan unionin lainsäädäntöä myös energiaunionin liittyviä tavoitteita. Neuvostossa tehtiin myös selväksi se, yrityksille, jotka ovat tässä mukana selväksi se, että mihin energian suhteen pyritään ja tulokset tulevat kyllä nähtäviin tulvina vuosina. Sekin ottis pidetään myös puheenvuoron. Itse olin Atenassa muutamia kuukausia sitten. Puhuin pk-yritysten kanssa heidän mahdollisuuksista omassa kotimaassaan, heidän tavoitteistaan, heidän pyrkimyksistä ja toiveista sen suhteen, miten Eurooppa voisi tukea heitä. He kokevat, että Kreikan hallitus tukee heitä, mutta Sirkiottis puhui ei ainoastaan Kreikan tilanteesta, vaan Euroopan unionin tilanteesta kokonaisuudessaan, kun puhutaan teollisuudesta, niin tärkein osa teollisuutta on nimenomaan pk-yritykset. Pk-yritykset ovat meidän teollisuuden, meidän talouden selkäranka. Ja tämä tarkoittaa sitä, että startup-yrityksiin ja pk-yrityksiin niin liittyy paljon mielenkiintoa ja myös Alankomaissa kiinnitetään paljon huomiota pk-yrityksiin liittyviin asioihin pitää helpottaa markkinoille pääsyä, rahoituksen saamista, pitää luoda parempaa sääntelyä pk-yritysten kannalta, tulee Valventin Rentin sanoin laatia järkevää, selvää, selkeää sääntelyä. Ja tulee myös kiinnittää huomiota koulutukseen ja osaamiseen. Puheenjohtajavaltion äh, Alankomaat tulee vahvistamaan PK-yritys edustajien verkostoa ja me tulemme myös mahdollistamaan tai pyrkimään siihen, että PK-yritysten on mahdollista menestyä Euroopassa, mikäli halutaan kasvua ja työpaikkoja tulevaisuudessa, meidän on luotava hyvät toimintalosuhteet PK-yrityksille, ja PK-yritysten onnistuminen on kaikkien edun mukaista. Kapel puhui energiaunionista ja viestintä puitteista ja siitä, mikä tulee muuttumaan tulevaisuudessa. Kuuntelin Kappelin puheenvuoroa herkällä korvalla. Olen yhtä mieltä energiaunionista ja televiestinnän suhteen. Ehdot, komission ehdotus tulee pöydälle puheenjohtajakaudemme loppuvaiheessa. Me pyrimme valmistelemaan tätä me, meillä on useita kokouksia komission kanssa ja me tulemme näihin telekom-puitteisiin kiinnittämään erittäin paljon huomiota. Tämä on tärkeä osa Euroopan tulevaisuuden kehitystä. Tämä televiestintä aihe on erittäin tärkeä koko taloudellemme ja kiitän kappeleen näistä tervistä huomioista. Kiitos itsellesi näistä kommenteista ja vastauksista. Selväksi yhden minuutin puheenvuorot kaikille muille kollegoille. Täällä on kuusi puheenvuoroa mahdollista. Kuusi puheenvuoroa kuulla. Ensimmäisenä Gerbrandi. Um, kiitos puheenjohtaja ja kiitos ministeri Kamp avauspuheenvuoristanne ja ensimmäisistä vastauksistanne aloititte sillä, että siitä ja siitä, että on pitäisi olla big on big things, small on small things, eli isosti isossa asioissa ja päinvastoin. Samaa mieltä ollaan siitä varmasti, että ennen yksi niistä kysymyksistä, jossa EU pitäisi toimia suora mittakaavalla, joten yksi kysymys on, että mitä Alankomaiden puheenjohtajakausi joko tehdä, jotta jos tehdään suuri energiakysymyksissä lomalla voimakkaan energiaunionin. Yksi tärkeimmistä elementeistä voimakkaassa energiaunionissa on totta kai hallinnointi, hallinto. Ja pelkään pahoin, että se, että tartutaan näihin kansallisuvereniteetteihin epätoivoisesti on takuu siitä, että on kallista energiaa ja että on jatkuvasti riippuvaisia Venäjän ja lähi öljystä ja kaasusta. Joten mitä pikemmin saamme vahvan eurooppalaisen energian, niin sitä parempi, mutta jos tarkastellaan neuvoston päätelmiä, ne eivät kuulosta kovinkaan kunnianhimoisilta tällä alalla. Esimerkiksi kansallinen ilmasto suunnitelma alkaa vasta 2021, joten konkreettinen kysymykseni on, että Alankomaat puheenjohtajavaltion aiko se lisätä tuota kiireellisyyttä esimerkiksi pyytämällä kansallisia luonnoksia vuonna 2018. Kiitos. Osio. Kiitos, Alexis Schaffhausen. Merci, monsieur le ministre. Kiitos, ministeri. Tämä vaikka kaikki vaikuttaa varsin hienolta. Te olette valtiovarainministeri, te tiedätte että taloudesta muutamia asioita, investoinnit vähenevät ja yritykset, varsinkin PK-yritykset, saavat yhä vähemmän investointeja pankeilta. Joten, ja tämä tämän todellisuutta. Minä haluaisin kysyä teiltäkin siis kysymyksen. Kun nämä energiaunionin hankkeet halutaan rahoittaa, niin miten on mahdollista rahoittaa pk-yritysten tukeminen, kuinka rahoittaa avaruuspolitiikkaa, kuinka näyttää kunnianhimoista internet-teknologiaa. Tässä on muutama mahdollisuus. Joko te onnistutte muuttamaan EKPn politiikan siten, että rahoitetaan määräisemmän kirjoituksen avulla reaalitaloutta. Tai mikäli te ette onnistu tässä, niin tässä tämä eurooppalainen hanke tulee todellakin epäonnistuvan. Teillä on tämä haaste on ihan selkeästi edessänne. Helpot, auttakaa muuttamaan EKPn politiikkaa, niin silloin tämä eurooppalainen hanke voi onnistuakin. Kodig Martin. Kiitos. Seuraavaksi kollega Marta. Euh, Kiitos puheenjohtaja, arvoisa ministeri. Pitää puhua nopeasti, joten meni konkreettiseen kiireelliseen tapaukseen. Terästeollisuuden äh, kohtalo Euroopassa tällä hetkellä tiedätte, että kohtaamme epäreilua kilpailua, koska valtavasti tuodaan kiinalaista terästä, jotka ovat valtavasti lisääntyneet, joten puhutte kilpailukyvystä. Sanokaa meille, miten voimme toimia kilpailukyvystä, kun vastaan tulee tällainen tuote, joka tulee maasta, joka ei ole markkinatalous, joka ei noudata sääntöjämme, ei noudata sopimuksiamme. Ja tässä on vaara, sanon vaara, on kyse kiireellisestä tapauksesta. Pitää välttää se, että yritykset sulkevat toimintansa joten kysymys on hyvin lyhyt ja tarkka. Mitä aiotte tehdä tulevina päivinä, jotta voidaan vastata tähän epäreilun kilpailuun ja päättää tämä sosiaalinen polkumyynti, erityisesti tämä hintojen polkeminen, jota Kiina tekee, ottaen huomioon, että seuraavassa neuvostossa en ole nähnyt, että mitään olisi mainittu tästä tilanteesta. Ja Juncker sanoi joulukuussa, että kysymystä käsiteltäisiin neuvostossa ja että pallo olisi nimenomaan neuvoston kenttäpäädyssä ja että ministerit käsittelevät tätä, joten mitä aiotte tehdä, jotta voidaan korjata tämä tilanne nopeasti. Tämä on kiireellinen tilanne, toistan. Madame Nibler. Kiitos, Nibler. Kiitos paljon puheenjohtaja. Toivottaisin teille, arvoisa ministeri Kamp, kaikkea hyvää puheenjohtajakaudelle. Lyhyet kommentit. Helmikuussa energiaa paljon käyttävän teollisuuden konferenssi. Hyvä asia varmasti. Meillähän on paljon tällaista, kuten teräs, paperi, kemian teollisuus. Toivoisin, että keskusteluissa otetaan huomioon ajankohtaiset ehdotukset, jotka on tehty päästökauppa oikeuksien osalta. Tämä on erityisen tärkeää energiaintensiiviselle teollisuudelle. Toivon, että konferenssi on tässä mielessä tärkeä. Toiseksi puhuitte pk-yritysten puolesta. Haluaisin vain kiinnittää huomioon siihen, että Euroopan parlamentissa viime vuonna suurella enemmistöllä hyväksyttiin mietintö perheyritysten asemasta Euroopassa. Olisi hienoa, jos keskusteluissa ottaisitte huomioon myös sen, minkälainen erityisasema perheyrityksillä on talouksissamme. Kiitos. Madame Kalas. Kiitos. Seuraavaksi Kalas. Um, Kiitos. Arvoin ministeri, te sanoitte, että telekom puitteiden muuttaminen on eräs tärkeistä tavoitteistanne puheenjohtajakaudella ne, mutta te tiedätte, että neuvoste ajattele näin, kuinka te ajattelitte varmistaa sen, että neuvosto ja jäsenvaltiot haluavat todellakin edetä tämän telekom-uudistuksen suhteen. Seuraavaksi Toja, joka on varapuheenjohtajana. Kiitos puheenjohtaja. Pari kysymystä vain teille arvon ministeri. Ensinnäkin digitalisoitumisprosessi teollisuudessa. No me olemme nähneet, että tämä tapahtuu yhä nopeammin kun tuotetaan tavaroita, mutta on myös palveluita, jos tarvitaan sitä, mitä teette tämän teollisuus 2.0 suhteen, ottaen huomioon, että on kansallisia politiikkoja, mutta ei vaikuta siltä, että tämä olisi EU-ssa prioriteetti. Niin sitten toinen aspekti, joka liittyy televiestintään, sanoitte jotakin komission jota pitäisi edistäen oli kuullut siitä aikaisemmin, mutta parlamentissa olisi muistuttaa teille, että olemme hyväksyneet tekstejä liittyen televiestintä asiaan ja olemme olleet tässä myös neuvoston kanssa läheisessä yhteistyössä, joten me olemme kyllä valmistelleet tätä kysymystä ja On puhuttu kyllä yleisesti näistä mutta kysymys kuuluu, että voidaanko digitalisoitumista edistää vielä enempää EU-ssa? Kolik Kiitos, Roksi Putikofer. Uh, thank Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri tästä alustuksesta. Minusta tuntuu, että usein puhumme erityisesti, täällä minä istun, täällä hyvä ministeri, puhumme asioista, joita kaipaamme. Te puhutte kilpailukyvystä kaikkein eniten. En ihan laskenut, mutta varmasti kilpailukyky mainittiin 30 tai 40 kertaa. Kertaakaan ei kuitenkaan mainittu kestävyyttä, joka tämän parlamentin päätösten mukaisesti olisi toinen tärkeä ulottuvuus, kun kehitetään talouttamme, erityisesti teollisuuttamme. Haluatteko siis antaa ymmärtää, että teidän mielestänne kestävyys on jo hoidettu? Täällä parlamentissa meillä on tapana ajatella, että kestävyys auttaa. Näin luodaan perusta tulevalle kilpailukyvylle. Siksi toivoisimme, että ette keskittyisi ainoastaan energiaintensiiviseen, vaan myös energiatehokkaaseen teollisuuteen, joka voisi auttaa meitä kulkemaan teknologian kehityksen etunenässä. Yksi asia, yksi virke vielä puheenjohtaja luvallanne. Minua kiinnostaisi, arvoisa ministeri, selitys siitä, miten ajattelette, että markkinataloustatuksen myöntäminen Kiinalle auttaa EUn kilpailukykyä. Dear Minister, if I may ask you. Kiitos. Jos voin pyytää teiltä vastauksia ja loppupuheenvuoroja. Dank u, meneer de voorzitter. Mag ik eerst ingaan op... Kiitos, puheenjohtaja ensin edustaja Herbrandin kysymykseen. Edustaja Herbrandi painotti energiaunionin hallintokysymyksiä. Hän oli sitä mieltä, ettei neuvosto ole kovin kunnianhimoinen energiaunionin osalta. Olen itse ollut sitä mieltä, että neuvosto on innostunut energiaunionista. Minusta tuntuu, että jäsenvaltiot ihan hyvin ymmärtävät, miten tärkeä energiaunioni on Euroopan tulevan hyvinvoinnin osalta ja myös, jotta voidaan huolehtia kunnianhimoisista ilmastotavoitteista. Jos energiaunionia pitää tärkeänä, pitää myös hallinnointia tietenkin tärkeänä. Siksi varmasti neuvostokin puhuu tämän asian puolesta ja puheenjohtajavaltio pitää hallintoa tärkeänä kysymyksenä ja ehdotuksia, joita tehdään tällä alalla, seuraamme varmasti aktiivisesti, jotta saadaan hyvä lopputulos aikaiseksi. Neuvosto on jo esittänyt päätelmät, jotka antavat suuntaa komissiolle ja komissio nyt näiden suuntaviivojen pohjalta tekee oman ehdotuksensa ja kun ehdotus saadaan, niin siihen tutustutaan tietenkin lähemmin ja jo tätä odotellessa katsotaan, voisimmeko tehdä jotain valmistelevia toimia. Edustaja Schofhauser sanoi, että kaikenlaisia hienoja ehdotuksia voidaan tehdä, mutta kyse on tietenkin siitä, löytyykö rahoitusta. Energiaunionin, avaruustoimien, PK-toimien rahoitukseen rahaa. Uskoakseni meillä on kyllä rahoitusta paljon. Totta kai on niin, että meillä on rajalliset varat lopulta, koska kaikki varat pitää saada kerättyä, mutta varoja on ja varojen jakaminen on poliittinen tehtävä. Jos päätetään, että varat tarkoitetaan tiettyyn, tiettyihin toimiin, niin meidän on pyrittävä käyttämään ne maksimaalisesti hyödykset tietenkin yrityksille, avaruudelle, energiaunionille, näille hankkeille siis, jotka ovat tärkeitä. Varmasti rahoitusta löytyy näille hankkeille ja rahoitus on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti hyväkseen. Mutta samoin kuin Bytikhofer puhuivat Kiinan suhteista ja huolista, joita on erityisesti terästeollisuuden, Euroopan terästeollisuuden osalta. Aivan oikein tämä asia otettiin esiin, koska tämä on tärkeä asia ajatellen työpaikkojakin Euroopassa. Euroopan komissio näkee terästeollisuuden osana energiaintensiivistä teollisuutta. Ja tulevaisuudessakin kiinnitetään paljon huomiota tähän aiheeseen. Alankomaat puheenjohtajan valtiona aikoo katsoa terästeollisuuden tilannetta erityisesti ja Kiinasta tulevaa kilpailua. Nämä aiheet ovat esillä 21. päivä helmikuuta kilpailukykyneuvostossa. Ja sitten edustaja Toija muun muassa puhui älykkäästä teollisuudesta. Teollisuus 4.0. Teollisuuden on digitalisoiduttava. Ja se on todella tärkeä vaatimus, kun ajatellaan teollisuuden tulevaa kilpailukykyä. Digitaalinen kehitys on tärkeää teollisuudelle, mutta myös palveluiden digitalisoiminen on epäsuoraan tärkeää teollisuuden aloille. Eri EUn jäsenvaltioissa tehdään tärkeitä aloitteita, jotta teollisuuden digitaalistuminen edistyy. Myös Euroopan tasolla – keskustella näistä aiheista ja Alankomat puheenjohtajan valtiona pitää tätä aihetta hyvin tärkeänä. Ja sitten edustaja Nibler, te puhuitte myös vielä uudestaan asioista, joista olin puhunut, ja myös perheyrityksistä. Hieno esimerkki perheyrityksistä löytyy kai Saksasta nähdään, miten perheyrityksistä voi kehittyä valtavan suuria kansainvälisiä yrityksiä. Mutta myös muissa EU-maissa perheyritykset ovat tärkeä osa pk-yritysmaailmaa ja uskoakseni erityisesti pitäisi kiinnittää varmasti aina huomiota perheyrityksiin. Tässä olen edustaja Niblerin kanssa samaa mieltä. Ja sitten edustaja Kallas pohti sitä, Miten jäsenvaltiot saadaan motivoiduttua paremmin tekemään parempaa yhteistyötä televiestintäpuitteissa? Minä olen vakuuttunut siitä, että Euroopan maat, jäsenvaltiot, varmasti kaikki hyvin ymmärtävät, että hyvinvointimme, työpaikkojemme tulevaisuutta ajatellen – digitaalinen kehitys on hyvin tärkeää. Digitaaliset sisämarkkinat Euroopassa ovat tärkeät ja siksi on huolehdittava hyvistä televiestintä säännöistä ja puitteista. Olen aivan vakuuttunut siitä, että televiestintäneuvosto on tästä aiheesta innostunut jäsenvaltiot myös. Ja käytän tätä hyväkseni jotta voimme vastata konkreettisiin komissiosta tuleviin ehdotuksiin. Myös ehdotuksiin, joita tulee puheenjohtajan kautemme aikana. Ja jo ennalta haluamme toimia ja antaa vähän suuntaa niille ehdotuksille, joita komissio tulee esittämään. Puheenjohtaja, tunnen, että olen saanut kovasti, olen saanut kovasti tukea Euroopan parlamentin jäsenten puheenvuoroista ja kysymyksistä. Kaikista näistä huomioista sain paljon tukea ja minusta tuntuu, että tämä luo hyvän pohjan hyvälle yhteistyölle puheenjohtaja kaudellemme puheenjohtajan valtion komission parlamentin väliselle yhteistyölle. Yhteistyö on tässä tärkeää. Tuloksia voidaan saada riittävästi aikaiseksi ainoastaan hyvän yhteistyön kautta. Alankomaiden puheenjohtajakaudella teemme kaikkemme, jotta tämä yhteistyö sujuisi. Minä henkilökohtaisesti täydestä sydämestä uskon Euroopan demokratiaan ja Euroopan parlamenttiin. Ja toivon, että saadaan konkreettisia tuloksia aikaiseksi parlamentin ja komission tuella. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja tästä mahdollisuudesta. Thank you very much. Kiitos paljon. Toivottavasti meillä olisi kolmen neljän kuukauden kuluttua keskustella uudemman kerran. Kaikkiin kysymyksiin ei saatu vastausta ensimmäisessä kysymyksessä, joten me voisimme kenties tavata myöhemmin, mikäli vain mahdollista. Kiitos paljon tästä puheenvuorostanne. Me odotamme innolla tiivistä yhteistyötä puheenjohtajakaudellanne ja uskon, että me saavutamme hyviä tuloksia. Kiitos puheenjohtaja, totta kai voin keskustella jäsenten kanssa siitä, mitä tapahtui ja puheeksi asioista heidän kanssaan, mutta lisäksi olen myös paikalla, jos haluatte tavata minut kolmen neljän kuukauden päästä esimerkiksi, mutta se voi olla myös puheenjohtajakauden lopussa, jolloin voidaan tarkastaa sitä, että olemmeko tehneet, mitä olette halunneet meidän tekevän ja mitä voidaan tehdä tulevaisuudessa, kun osallistumme aktiivisena jäsenenä neuvostokokouksiin. Kiitoksia. Number four, uh, five on our agenda. Uh... Ennen kohtaa, siirrymme siis kohtaan viisi. Esityslistalla Euroopan unionin puheenjohtajan valtion koulutuskulttuuri tiedeasioista vastaava valtiosihteeri on kunnia vastaanottaa puheenjohtajavaltion seuraava edustaja Sander Decker. Uh, dear Minister, Secretary of State. Arvon valtiosihteeri. Esitätte puheenjohtajavaltion prioriteetit liittyen koulutuskulttuuri ja koulutuksen kulttuuriin ja tieteeseen liittyen se tämä koulutus nyt ei kuulu meidän toimivaltaan, mutta tiede ja tutkimus ovat niin lähellä koulutusta, että koulutusta nyt varmaan sivutetaan väkisinkin. Mm, me vastaamme Horisontti 2020 hankkeesta ja me puolustimme rahoitusta tälle ohjelmalle, sillä ilman rahoitusta tutkimus ja innovaati, jotta eivät pääse eteenpäin, eivätkä ne auta Euroopan unionia tämän kilpailukyvyssä. Joten on erittäin tärkeää, että voidaan turvata tarvittava rahoitus tutkimukselle. Ja me haluaisimme kernaasti jatkaa tätä keskustelua neuvoston kanssa arvon valtiosihteeri Decker, mikäli te voisitte tehdä katsauksen puheenjohtajakauden yhdeksään prioriteettiin tulevan, tulevalle puolivuotiskaudelle. Äh, Kiitos paljon puheenjohtaja Busek, parhaat parlamentin jäsenet. Hienoa, että tänä päivänä olette niin kiinnostuneita siitä, mitä haasteita meillä on Euroopassa. Siirtolaisuus, haasteet ulkoa, mutta samalla on hienoa, että voidaan keskustella päivittäisestä työstämme, joka on varmasti aina tärkeää. Tämä liittyy talouskasvuun, työpaikkoihin. On hienoa, että kun keskustelemme tutkimuksesta ja innovaatiosta, voimme pohtia, miten voimme vahvistaa Eurooppaa – joka voi selvitä kilpailusta muiden maailmankolkkien kanssa. Tämä on relevanttia keskustelua, joka ei ihan suoraan liity päivittäisiin poliittisiin tapahtumiin, mutta usein ihmiset ovat kiinnostuneita lähinnä siitä, että on oma työpaikka, että voi huolehtia omasta perheestään, pohditaan, miten voidaan huolehtia riittävästä talouskasvusta, joka mahdollistaa sen, että voidaan rahoittaa meidän elintapamme pidemmällä aikavälillä. In English. Ehkä on hyvä jatkaa englanniksi. Arvon edustajat. No, haluaisin nyt siis puhua englantia mahdollisimman paljon kysymyksiä englanniksi. Toivoisin. Ensinnäkin siis, minulla on kunnia olla täällä istua vieressänne. Olette puheenjohtajavaliokunnassa, mutta myös Euroopan parlamentin entinen puhemies. Haluaisin kiittää teitä kutsusta tänne kokoukseen. Tapasin osan teistä äskettäin viime kuussa Itren joulujuhlissa. Yhdessä nostimme maalien vuodelle 2015, joka oli hedelmällinen. Tuona vuonna Euroopan parlamentti menestyksekäs teki yhteistyötä neuvoston kanssa, jota johti Lat- Latvia ja Luxemburg. No nyt 2015 muuttui vuodeksi 2016 ja nyt viestikapula siirtyy Alankomaille ja odotamme innolla yhteistyötä kanssanne näissä Euroopan tuotantokäsittelevissä kysymyksissä. Varmasti kaikki tiedätte, että Alankomaat sijaitsee matalalla jokisuistoalueella. Suurin osa maasta valtiosta sijaitsee merenpinnan alapuolella ja jo aikojen alusta lähtien maamme on ta- taistelemaan tätä vettä vastaan. Niin tuo taistelu on johtanut siihen, että me, meillä on valtavasti patoja, sukuportteja ja tulva-aitoja ja olemme myös joutuneet raivaamaan maata hyvin paljon. Olemme pieni maa, mutta tiheän asuttu. Mutta edut ja intressit ovat olla hyvin erilaisia meillä, mutta siitä huolimatta meidän pitää yhdistyä, jotta pidetään vesi poissa – Tätä ei voi tehdä yksin, me teemme asioita yhdessä. Ja meillä on hollanninkielisessä sana, joka viittaa jollakin tähän yhteistyöhön. Me tarvitaan, kun pyritään torjumaan tätä vettä, sen nimen polderen hollanniksi. Hollanniksi polder tarkoittaa juurikin tätä polderia, eli erästä pengerysaluetta, mutta se käytetään myös politiikan kielessä kuvailemaan tällaista konsensuspolitiikkaa. Ja tämä on ollut meille menestyksekästä Alankomaiden länsi, provinssit ovat Euroopan urbanisoituneimpia. Kauppakumppanimme ympäri maailmassa ovat läsnä ja uskomme vahvasti tähän yhteistyöhön. Se on tehnyt meistä yrittelijän ja avoimen yhteisön, mutta ennen kaikkea sanoisin, että olemme ja yhteisö, jolla on kuivat jalat. Ja tiedemaailmassa sama pitää paikkansa. Paras tieto ja tutkimus, parhaat innovaatiot ja paras parhaat tutkimusinfrastruktuurit ovat tulosta hyvästä yhteistyöstä. Euroopassa on tapahtumassa valtavia muutoksia, ei ainoastaan yhteiskunnallisia muutoksia, vaan myös teknologisia ja digitaalisia muutoksia – tutkimuksen ja innovaation panos on elintärkeä, jos haluamme saada aikaan pitkän aikavälin edistystä. Tarvitaan tiedettä innovaatioille siis. Tarvitaan älykkäämpiä ratkaisuja, lääketieteellisiä läpimurtoja ja myös älykkäämpää politiikkaa, järkevämpää politiikkaa. Lainsäädännön käyttäjinä me voimme, meidän täytyy olla tässä tärkeässä tehtävässä ja tässä yhteydessä puheenjohtajavaltio Alankomaat on määritellyt seuraavat prioriteetit. Ensinnäkin haluamme kannustaa jäsenvaltioita ja EUta investoimaan lisää tutkimukseen ja innovaatioon. Sellaiset investoinnit ovat nimittäin äärimmäisen tärkeitä talouskasvullemme, uusille työpaikoille ja sille, että torjutaan yhteiskunnallisia tai puhutaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. Arvostan myös kovasti tässä yhteydessä edustaja Eilerin työtä. Hän oli Horisontti 2020 ohjelman esittelijänä teidän panoksen on äärimmäisen tärkeä. Näin ollen horisontti 2020 osallistumissäännöt ovat yksinkertaistettu ja uskon, että tämän myötä saadaan lisää investointeja, joten pyydän, että pitäkää tätä kunnianhimoa yllä. Investoinnit ovat tärkeitä tieteelle, teollisuudelle ja yhteiskunnalle. Se tulee myös selväksi, jos tarkastellaan seitsemättä puiteohjelmaa, Arviointien mukaan jokainen euro, jota käytetään seitsemänteen puiteohjelmana, F7 on luonut 11 euroa arviolta talousvaikutuksia. Tämä on tapahtunut innovaation, uusi teknologioiden ja tuotteiden myötä siis. Henkilökohtaisesti olen ylpeä yhdestä hankkeesta, jota koordinoi alankomaalainen yliopisto. Hankkeen nimi on Plant Power. Plant Power tutkii sitä, miten kasvit voivat luoda puhdasta ja kestävää energiaa ja hankkeesta syntyi myös yritys, jonka nimi on Plant E. Tämä yritys tekee tuotteita, joiden myötä kasvit voivat luoda sähköä. Parmetin jäsenet tätä voitte tehdä omalla takapihallanne. Tarvitsemme siis lisää investointeja tutkimuksen ja innovaatioon, mutta tarvitaan myös kunnon olosuhteet tutkimukselle ja innovaatiolle. Se on toinen prioriteettimme. Meillä pitää olla inspiroiva tutkimus ja innovointi, olosuhteet, jotka kohuttelevat suurimpia lahjakkuuksia ja innovoijia ja totta kai myös investoijia. Sääntelykehoksemme pitää olla tämän takia myös älykästä. Tässä ei ole kyse siitä, onko enemmän vai vähemmän sääntelyä, vaan tarvitaan parempaa ja älykkäämpää sääntelyä. Sääntelyn pitää pysyä teknologisten digitaalisten kehityksien vauhdissa ja sen pitää olla myös yhteensopiva tutkimus- ja innovaationäkökulma kanssa. Meidän tulee olla avoimia ja stimuloida innovaatiota nykyisissä lainsäädäntökehyksissä alkomaissa. Esimerkiksi meillä on hyviä kokemuksia niin sanotuista vihreistä sopimuksista Green Deals. Nämä sopimukset ovat kolmevuotisia. Kyseessä on siis vapaaehtoinen sopimus hallituksen ja esimerkiksi yrityksen ja kansalaisjärjestön välillä. Ja sopimuksessa on kyse siis siitä, että poistetaan innovaatioesteitä, esimerkiksi sääntelyesteitä. Tästä hyvä esimerkki on viimeaikainen tällainen vihreä sopimus, jonka tavoitteena oli vähentää offshore-tulivoiman kuluja 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Yli 50 yritystä on osallistunut tähän sopimukseen yhdessä paikallisviranomaisten kanssa. Tätä mallia voidaan soveltaa myös muihin aloitteisiin, kuten olemme huomanneet, että meillä on nyt tällaisia terveyssopimuksia, health deals ja kaupunkisopimuksia, city deals. Ja näissä siis tärkein elementti on, että lisätään innovointia. Siitä syystä onnekin tyytyväisiä siihen, että komissio on lanseerannut tällaisen innovaatiosopimuslähestymistavan, että arvostaisimme teidän tukena myös tältä osin mutta ei riitä, että on lisää investointia ja parempia ja älykkäämpiä säännöksiä. Se ei riitä. Uusi tieto voi vaikuttaa paljon voimakkaammin, jos tuota tietoa tehdään saataville kaikille vasta silloin. Ja se onkin kolmas prioriteettimme. Avoin tiede on tarpeen. Julkaisuihin pitää olla avoin pääsy ja tutkimustietoa pitää käyttää mahdollisimman laajalti. Haluan selittää, miksi tämä on niin tärkeä. Vuonna 2014 pyrittiin löytämään ratkaisu Ebola-kriisiin, mutta sen esti se, että e, kaikki eivät päässeet käsiksi e, tutkimustietoihin ja julkaisuihin. Tämä johtui tiedemiesten paineista, joiden myötä nämä saatiin vasta avattua. Näin ollen tiedemiehet pystyivät tutkimaan eri vaihtoehtoja ja ratkaisuja Ebola-kriisiin. He pystyvät näin tutkimaan eri dataa ja pystyivät kartoittamaan näitä riskialueita, joissa lääkärit voisivat toimia. Avoin tiede on siis osoittanut voimansa Ebola-tapauksessa ja mielestäni se, mikä pätee Ebolaan, pätee kaiken tyyppisiin muihinkin tilanteisiin, joihin tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja. Tarvitaan siis avointa pääsyä avoimeen tieteen, jotta voidaan stimuloida innovatiivisia ratkaisuja kaikkialla – Ei riitä, että on vain tutkimusta, jota rahoitetaan julkisella rahalla, koska saattaa käydä niin, että tämä uusi tieto katoaa. Tietoa pitää saattaa myös esimerkiksi yleislääkäreiden saataville helpommin saattaa nyt käydä niinkin, että opettajatkaan eivät saa kaikkea viimeisintä tutkimustietoa, tai tämä pätee myös aloitteleviin yrittäjiin, jotka haluavat tietää lisää siitä, mitä voivat tehdä yritystoiminnastaan tällaista kierrosta kehtoon mallista. Ja kaikki nämä ihmiset siis eivät ole saaneet tarpeeksi tietoa viimeaikaisista tutkimustuloksista. tiedemiehet tarvitsevat tätä, jotta pystyvät menemään entistäkin pidemmälle yritykset ja tiedemiehet EUn ulkopuolella pystyvät tähän nyt jo ja tässä on, tässä on kilpailuhaitta meille siis tällä hetkellä, joten mitä tulee tähän vapaaseen saatavuuteen, Euroopan pitää kirja kiinni. Ja haluamme tehdä tämän yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Naiset ja herrat, minä uskon tiedon jakamiseen pitää luoda optimaalinen tutkimus- ja innovaatioilmasto pitää stimuloida investointeja tutkimuksen ja innovointiin. Ja uskon siihen, että yltetään eri alojen ja valtioiden rajoja sillä. Juurikin tässä yhteenliittymässä eri valtioiden välillä on, on se alue, jossa näitä parhaita innovointeja saadaan aikaan. Siellä tällaiset epätavanomaiset kumppanit voivat löytää toisiltaan uusia ideoita. Näin ollen paras tapa on aloittaa täällä, täältä keskustelemalla kanssanne ja varmistaa, että on uusia konsensuksia tai uusia poldereita jopa, ja odotan innolla, miltä se tulee näyttämään. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, and... Kiitos paljon. Valtiosihteeri Sander Decker näistä tästä alustuspuheenvuorosta. Nyt pyytäisin että antaisin poliittisten ryhmien edustajille puheenvuorot EPP-ryhmän puolesta. Eller. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille valtio Sehteeri Alankomaat puheenjohtajan valtion on hyvin valmistautunut ja meillä on suuret odotukset puheenjohtajakautenne alla. Pari kysymystä. tiettyä tukea komission jäsen Morsin ehdotukselle suhteesta innovaation ja tutkinnon, tutkimuksen välillä ja horisontti 2020 asioissa. Ehkä puheenjohtajakaudeltanne voimme saada vähän ideoita siihen, mitä seuraavaksi tapahtuu. Toinen kysymykseen liittyy budjettiin. Parlamentti pyrkii konsensushengessä jotenkin kuitenkin vastustamaan sitä, että leikataan tutkimus- ja kehitysrahoja tänä vuonna. Ja miten monivuotisten rahoituskehysten uudelleen katsannossa täytettäisiin uudestaan näitä ohjelmia, erityisesti kun esirneuvotteluissa on sovittu tästä kysymyksestä parlamentin ja neuvoston välillä. Toiseksi Kysyisin vähän suunnitelmistanne, kun Alankomaat sopisi maana niin hyvin pohtimaan rakennerahastojen ja horisontti 2020 suhdetta. Paljon nähdään erityisesti Alankomaissa, että tässä voitaisiin saada hedelmällisempää yhteistyötä. Tämä on yksi uutuus sekä rakennerastoissa että horisontti 2020, kun puhuttiin nyt voimassa olevista ohjelmista. Ja viimeinen kysymykseni, kolmas kysymykseni, priorisoinneista. Monivuotisten rahoituskehysten uudelleen tarkastelu ei ole ainoastaan rahakiista, vai ehkä ohjelmissa pitäisi priorisoida jotain kysymyksiä uudestaan. Onko tässä jotain ajatuksia kolleganne? tuntui tukevan avaruutta ja tutkimuspuolta. Leikkauksia on ollut kuitenkin lähinnä investointiosioissa, ei niinkään muualla. Eli onko teillä jonkinlaista uudelleen kalibroinnin ajatusta tässä, jonkinlaisia viestejä mahdollisesti uudelleen tarkastelun alla? Kiitos. Kiitos kollega. ST-ryhmän puolesta puhuu Moody. Thank you very much. Kiitos paljon. Kiitos myös näistä alustavista kommenteista liittyen yhteistyöhön ja siihen vaikutu ja, sen, ja siihen, että teidän alueella on paljon vettä. Ö, oma alueeni, johon kuuluu Somerset, käytti hyväkseen alankomaalaista teknologiaa vesiongelmaan kohdatessaan viime vuonna. Kiitos paljon siitä. Christian Miller nosti esille asian, jonka halusin minäkin nostaa esille. Eli olen täysin yhtä mieltä siitä, kuinka tärkeä investoinnit ovat varsinkin Horisontti 2020 ohjelman puitteissa. Tämä on tärkeää EUn tulevaisuuden kannalta. Työpaikat ja kasvu, jonka tämä tuo mukanaan, niin on erityisen tärkeää tutkimus, aivan alustava tutkimus on tärkeää, kuten myös tutkimus kautta tämän elinkaaren. Te voitte säännöllisesti siitä, kuinka me voimme varmistaa sen, että Horisontti 2020 ohjelman varat todellakin käytetään. Kyse on tasapainosta ja siitä, että ei käytetä ainoastaan vipu työkaluja, vaan todellakin investoidaan ja annetaan tutkimusapurahoja. Toinen asiani liittyy älykkääseen sääntelyyn. Minä aina hieman hämäännyn, kun tästä puhutaan, mutta nyt Pariisin jälkeisenä aikakautena – ja ottaen huomioon kaikki ilmastonmuutoksen tuomat haasteet, niin on todella tärkeää, että me varmistamme sen, että me investoimme siihen, että voimme torjua ilmastonmuutoksen aiheuttamat vaikutukset. Olisi mielenkiintoista kuulla teidän näkemykset liittyen Horisontti 20 ja monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin arviointeihin. Ja se, että Käsittelettekö te suoraan näitä aiheita? Kiitos paljon. Seuraavaksi ALDE-ryhmän puolesta kollega Jönhoisen. Kiitos puheenjohtaja. Käytän tilaisuutta hyväkseni sitä kysymyksen hollannin kielellä. Rödecker, puhuitte avoimesta pääsystä tietoon tutkimukseen. Tuen tätä ajatusta kovasti. Avoin innovaatio voitaisiin lisätä tähän listaan. Alankomaista on kerätty jo melko paljon kokemusta tällä saralla, mutta mennään on tiettyä takamatkaa kuitenkin, kun verrataan muuhun maailmaan. Meidän pitäisi edistyä tälläkin saralla. Valitettavasti me olemme vähän jäljessä ja pyrimme ponnistelemaan 2000, horisontti 2020, mitä voidaan tehdä, jotta päästäisiin mukaan tähän ryhmään. Mutta pyöräilijänä te voisitte varmasti jotenkin huolehtia siitä, että päästään ihan sinne johtoryhmään. Todella voimme ajaa tässä etunenässä ja saada voittoja. Monet kollegat ovat jo viitanneet tähän, että me emme innovoi innovointien takana. Kyse on siitä, miten osaamista voidaan käyttää niin, että lopulta saadaan työpaikkoja ja talouskasvu aikaiseksi. Joten haluaisin mielelläni tietää, miten voidaan toimia tämän hankkeen puolesta. Kiitos. Leadership like in climate policy, you mean? Puhutteko nyt ilmastopolitiikasta? Uh, in, uh, uh... uh johtajuus avoimessa innovaatiossa, jotta voidaan luoda työpaikkoja ja kasvua. B. Seuraava puhuja. Pytikoffer vihreiden ryhmän puolesta. Kiitos puheenjohtaja. Arvoministeri, ensinnäkin minä haluaisin tuoda esille, että se mitä kollega Eller sanoi alussa liittyen tutkimuksen rahoittamiseen, niin kyseessä ei ole ainoastaan hänen tai poliittisen ryhmän näkemys, vaan kaikki me täällä parlamentissa varmasti olemme yhtä mieltä ja me haluamme korostaa tuoda varsin selvästi sen, että odotamme, että te tuette meitä näissä pyrkimyksissä, varsinkin sen perusteella, mitä sanoitte omassa alustuksessanne. Lisäksi minä haluaisin tuoda esille aiheen, joka koskee tutkittavia aiheita. Kulmani perusteella tutkimuksesta vastaava komission jäsen Moiras suunnittelee esittelevänsä hiilin vähentämistä Mm, koskevaa tutkimusta tulevina kuukausina. Ja minä haluaisin uskoa, että Pariisin onnistuneen kokouksen jälkeen me kaikki olemme sitä mieltä, että nyt tarvitaan tutkimuspohjainen lähestymistapa. Sillä kaikki näistä, joista päätettiin Pariisissa, niin nämä ratkaisut eivät odota meitä marketissa, vaan nyt tarvitaan uusia ponnisteluja, uutta tutkimusta, poikkitieteellistä tutkimusta. Tämä olisi varmastikin oikea ratkaisu, ja minä haluaisin kuulla, mikä on teidän vastauksenne tähän näkökulmaan. Äh, madame. Kiitos. Barbara Kappel, ENF-ryhmän puolesta. Äh, Stadt. Kiitos puheenjohtaja, valtiosihteeri Ecker, kiitos alustuksestanne. Alankomaiden puheenjohtaja kausi, kuten aikaisemmin kollegaltanne kuulimme, haluaa keskittyä kasvuun, innovaatioon. Joten teidän alanne on keskiössä, kun ajatellaan puheenjohtajan kautta – koulutusta ja niitä aloja, jotka ovat keskeisiä kasvun ja työllisyyden osalta. Aivan oikeita asioita painotitte puheenvuorossanne erityisesti sitä, että keskitytään rahoitusvälineisiin, joita voidaan käyttää tutkimuksen ja innovaation, kuten kollegat ovat täällä tänään esittäneet. Tämä on keskeinen kysymys ja kuten sanoitte, haluatte kannustaa jäsenvaltioita investoimaan enemmän tutkimuksen ja kehitykseen – Tämä on tärkeää, kun pyritään Euroopan 2020 tavoitteisiin. Jotkut jäsenvaltiot ovat kovin kaukana kolmen prosentin rajasta. Jos tässä kannustimia saadaan aikaiseksi, se on varmasti myönteistä, mutta Euroopan tasolla tällä alalla tutkimuksen rahoituksen alalla on tärkeitä aloja, kuten seitsemännen puiteohjelman arvioiminen ja horisontti 2020 väliarviointi. Tämä on nyt tärkein tutkimuksen rajoitusohjelma ja parlamentti toivottakai toivoa toivoo teidän tukeanne. On jo puhuttukin siitä, että tässä on ongelmia varojen löytämisen kanssa. Ehkä väliarvioinnissa voidaan nähdä realiteetit uudestaan kunnella mutta avoin pääsy tutkimustietoon. Tämä on tärkeä kysymys. Otitte Ebolan esiin. Ihmishenkiä olisi voitu pelastaa, jos tällainen avoin pääsy olisi ollut käytössämme. Siksi tämä on niin tärkeä kysymys. Samoin se, että keskitytään suuriin tutkimushankkeisiin. Tämä on tärkeä kysymys, joka työllistää tätäkin valiokuntaa. Onko ITER teidän esityslistalla? Näettekö tehdä jotain ITERin osalta? tämä valiokunta ja muutama muukin valiokunta parlamentissa suunnittelee tässä ja työtä. Ehkä sitten ottaa kantaa. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos paljon. Sitten varapuheenjohtaja Toija. Kiitos ministeri. Arvostan ideoitanne ja ehdotuksienne, mitä tulee kapasiteettiin tarjota parempaa tukea tutkimukselle ja innovaatiolle. Tarvitaan tuoretta näkemystä, ei voida enää sallia väliarviossa näiden varojen leikkauksia ensinnäkin, mitä tulee resursseihin. Mainitsitte, miten voidaan käyttää tutkimustamme, jos on teknologioita, joita yrityksellä on käytettävissään, niin jos on esimerkiksi puuttuva sääntelykehystä, niin pitää viedä asiaa eteenpäin. Ja sitten tutkimustiedon käyttö tieteessä on elintärkeää. Me haluamme, että tutkimuksemme menee hyvään käyttöön. Olemme luoda sille työpaikkoja, Haluamme, että se käytetään mahdollisimman laajasti näitä tutkimustuloksia. Toivon, että korostatte sillä komissio ja aina vaikuta siltä, että se suhtautuisi tarvitsisi vaikkavasti. Sitten vielä ehdotus tähän loppuun. Euroopassa on siitä, että nuoret tutkijat, äh, heidän määränsä vähentyy johtuen sääntelystämme. Tavoittelemme kuuta taivaalta, mutta byrokratia vaikeuttaa monien tutkijoiden työtä käytännössä. Se on typerää toimintaa. Thank you much, madam. Kiitos paljon. Sitten kollega Martta, ole hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Mr. Decker, minä puhun teille alasta, jotka innovoivat korkean teknologian avulla, jotka investoivat erittäin paljon tutkimukseen ja kehitykseen, alan, joka työllistää uusien teknologian parissa useita pk-yrityksiä, alasta, joka on erittäin kiinnostunut siitä, mitä Eurooppa tulee tekemään nimenomaan tutkimuksen ja innovoinnin suhteen, mutta tämä on myös ala, joka, jota uhlaa, uhkaa kuolinisku. Minä puhun nyt terästeollisuudesta. teollisuudesta Ministeri Kampe ollenkaan vastannut minun kysymykseeni. Hän ei oikein, hänellä ei ole ajantajua varmaankaan tämän asian suhteen, vaan tässä tämä teollisuuden ala on todellakin uhanalainen. Nyt on kyse hätätoimista ja on kurottava menetetty aika umpeen. Joten minä kysyn kysymyksen uudestaan, mitä puheenjohtajavaltio aikoo tehdä, jotta voidaan tehdä loppu Kiinan epäreilusta kilpailusta. Ja kyse on todellakin kiireellisestä asiasta. Uh, thank you very much, colleague. Kiitos paljon, kollega. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näe olevan. Nyt pyytäisin teiltä kommentteja ja vastauksia.

Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Kiitos kaikista kommenteista. Ne antavat ajattelemisen aihetta vielä tavalla. Edustaja Eiler otti esille tämän mielenkiintoisen kysymyksen siitä, miten voimme luoda lisää synergioita Horisontti 2020 ja rakennerahastojen välillä. Mielestäni Tämä on asia, jonka edustaja Moodykin mainitsi. Synergiat eri eurooppalaisten välineiden välillä ovat olleet esillä jo jonkin aikaa, enkä usko, että se ole turhaa. Siinä on varmasti syy. Tutkimus ja innovaatio ovat hyötyä näistä synergioista, pitkän aikavälin sitoumuksista, tämä kriittinen massa. Ja uskon myös, että FP7-arviointi, puiteohjelma-arviointi suosittelee sitä, että lähennetään näitä kahta rakennerahastoa entisestään. Tutkimus ja innovointi, budjetteja horisontti 2020 osalta, ne voivat siis toimia vipuvaikutuksessa myöskin, kun puhutaan siitä, miten jaetaan näitä varoja tutkimus- ja innovointirahastoista ymmärrän kyllä, että on osia Eurooppaa, jotka ovat jäämässä jälkeen. En usko, että kriteerien väänteleminen tai muokkaaminen 2020 ohjelmassa on ratkaisu siihen, mutta meidän pitää miettiä, miten voimme tässä älykkäällä erikoistumisella ja ottamalla rakennevaroja käyttöön vahvistaa näitä jäsenvaltioita, muun muassa niiden yliopistojaan, tutkimuskampuksiaan ja auttaa heitä kaiken kaikkiaan lähentymään ja kaventamaan tuota kuilua, joten uskon siihen, että tarvitaan lisää synergioita. Se voisi olla suureksi avuksi. Edustaja Eller lisäksi puhui rahoituksesta. En ole täysin varma, että uudelleen priorisointi tuleeko se olemaan meillä esillä. Uskon, että 2020 on jo hyvin tasapainoinen, hyvässä tasapainossa, mutta meidän pitää olla hyvin varovaisia, että tutkimusraha, tuleeko siitä sellaista joustavaa rahaa rahoitusongelmien ratkaisemiseksi muualla EU-ssa. Keskustelua on käyty esiristä. Sillä välin sanottiin, että no, annetaan sille nyt mahdollisuus. Meidän todellakin pitää valvoa sitä tarkkaan. Ja toivottavasti myös tutkimus ja innovaatio saavat siitä rahaa. Mutta meidän pitää olla varovaisia, jos siirrämme, kohdamme uudestaan rahaa ja varoja tulevaisuudessa. Edustaja Moody käsitteli myös tätä älykkäämpää sääntelyä suhteessa ympäristöön. Kestävä rahoitus muun muassa. Ja uskon, että sekin on aihe, jonka edustaja Bytikoffer otti esille. On mielenkiintoista, miten tutkimus voi auttaa ratkaisujen löytämiseen näissä ongelmissa. Joten minusta tutkimus ja innovaatio ja teollisuus eivät ole ainoastaan uhka tai ongelma, vaan nekin saattavat olla osa ratkaisua. Myös kun ajatellaan tätä älykkäämpää sääntelyä. Jos tarkastellaan jäteasetusta muun muassa, tietynlaiset jätteet, voi, niitä voidaan käyttää eläinten ruokana, mutta se ei ollut mahdollista EU-lainsäädännön mukaan, vaikka se onkin hyvä tapa kestävällä tavalla käsitellä jätteitä. Vasta viime aikoina tämä tilanne korjattiin asetuksessa, mutta tässä huomataan, että älykkäämpi sääntely voi myös yhdistää innovoinnin kestävämpään ilmastoon ja ilmastopolitiikkaan tapana yksi yhteiskunnallista haasteista, jota kohtaamme. Toivon, että tutkimus ja tiede voivat antaa oman panoksensa myös tuohon prosessiin. Edustaja Nivenhaus puhui asiasta, joka on lähellä minun sydäntäni. Nimittäin tämä avoin pääsy, tämä saatavuuskysymykset, myös siksi, että minä Uskon vakaasti siihen, että Euroopassa, Euroopalla on erittäin hyvä maine tutkimus- ja innovaatiomaailmassa. Meillä on vanhi, yksi, vanhi, tai vanhimpia instituutioita, jotka houkuttelevat lahjakkuuksia Eurooppaan. Loistavaa työtä tehdään, johtuu myös siitä, että Horisontti 2021 laimista tutkimus- ja tiedeprojekteista koko maailmassa. Mutta miten me hyödymme eniten työstä, jota tehdään näiden hankkeiden parissa. Ja välillä olen turhautunut huomaan, että tietojulkaisut ja data on ikään kuin niitä suojellaan ja niitä ei jaeta tehokkaasti. Tai niitä koska on tosi voitu, joten tässä tarvitaan parantamista, pitää kirja, niin kuin urheilussa sanotaan. Edustaja Van Nivenhaus kysyi, mitä näitä tehdä tuon, sanon, että keskustelu pitää käydä siitä, miten mittaamme tieteellistä vaikutusta. Tieteellinen vaikutus, onko siinä kyse ainoastaan siitä, että julkaistaan artikkeli arvostetussa lehdessä tai julkaisussa vai tieteen vaikutus, tarkoittaako se myös sitä, että puhutaan vaikutuksesta, jota nähdään käytännössä. Olen hyvin liikuttunut siitä, mitä edustaja Toyer sanoi tuosta. Me tarvitsemme äh, sitä, että tutkimusta käytetään käytännössä, jos puhutaan tästä vaikutuksesta vielä, tieteen ja tiedon vaikutuksesta, niin sitten päästään paremmin tähän keskusteluun, että miten voidaan jakaa tietoa paremmin, saada parannettua sen saatavuutta ja ratkaisuja eri ongelmiin. Sitten on vielä muitakin tehtäviä paljon. Olisi hyvä, jos Eurooppa, jossa on suurimmat tutkimushankkeet, asettaa kunnianhimoiset normit tämän avoimen pääsyn suhteen. Ja Karus Moedas, komission jäsen, joka vastatutkimuksesta onkin hienosti ollut tässä kunnianhimoinen, joten hän saa minun tukeni ainakin. Toivottavasti teidän tukenne myös. Meidän pitäisi olla eturintamassa eikä takarivissä. Ja kolmanneksi, mielestäni Tämä on aihe, jossa voimme todellakin yhdistää vahvuuksiamme. Esimerkiksi kun puhutaan suurten julkaisufoorumien kanssa siitä, miten voidaan muokata niiden liiketoimintamallia, eli että ei makseta tilauksista, vaan maksetaan esimerkiksi käsittelykuluista. Niiden pitää siis käydä tällainen muutos läpi. On ero, että onko kyse siitä, että yliopisto puhuu niiden kanssa vai Kyllä sitä, että kaikki yliopistot yhdessä toimivat yhdessä maassa, tekevät näitä neuvotteluja. Näin on alkomaissa ollut viimeisten vuosien ajan. Ja se on ollut tehokkaampaa. Ja mielestäni voimme lisätä tuota tehokkuutta entisestään, kun vahvistetaan voimamme EU-ssa, ehkä vapaaehtoisesti. Joten jos voimme yhdistää nämä voimamme, asettaa korkeat normit tälle avoimelle pääsylle, niin sitten voimme viedä tätä eteenpäin ja puhuisi myös siitä, miten yritysten pitää muuttaa omia mallejaan. Edustaja Kapel kysyi, tai siis pyysi tukea Horti 2020 ohjelmalle. Hän puhui rahasta, sanoinkin siitä jo pari sanaa. Jos käsitellään ITRE-kysymyksiä, niin tämä on yksi suurimmista hankkeista, jos ajatellaan, että mikä se potentiaali voi olla, että miten voidaan kehittää näitä kestäviä energianlähteitä. Ja neuvostohan kiinnittää paljon huomiota näihin hankkeiden lisäkuluihin – ja pyritään korjaamaan menneisyyden virheitä, kun tulee uusia ongelmia, niin totta kai kiinnitämme niihin huomiota. Sitten edustaja Toyer. Uskoakseni tämä byrokratiakysymys on ehdottomasti asia, josta meidän pitäisi puhua lisää. Sääntöjen yksinkertaistaminen muun muassa, että saadaan lisää rahaa tutkimukseen, että 2020 sitten saadaan kunnon vaikutuksia. Tässä ei pitäisi haastaa ainoastaan hallituksia investoimaan, vaan myös yliopistoja, tutkimuskeskuksia ja yhtiöitä, ja sitten sääntöjä ja byrokratiaa voitaisiin helpottaa. Sitten terästeollisuus. Edustaja Martään mainitsi sen. Tämä on vaarallinen aihe, sillä en ole siinä asiantuntija, mutta löysin tämän vastauksen, jonka kollegani jätti tänne. Joten voin lukea sen teille ääneen. Ja huomatte, että nykytilanne teräsalalla on vakava. Ja suhtaudumme myönteisesti komissaari Bienkowskan aloitteeseen järjestää korkean tason kokous energiaintensiivistä teollisuudenaloista 15. helmikuuta. Ja sitten jatkona tälle ylimääräiselle neuvoston kokoukselle, jossa käsitellään terveyskysymyksiä 9. Mar- syyskuuta käsiteltiin. Eli korostamme, että miten tärkeää on arvioida nykyistä markkinatilannetta teräsalalla. Ja siinä pitää pohtia myös energiaintensiivisten alojen tulevaisuutta yleisesti ottaen näin ollen teräsohjelman toimisuunnitelma 2030 vuodelle on edelleen tärkeä. Kiitos. Uh, thank you very much. Uh, colleague Martin is happy or Marta on edelleen tyytymätön vastauksen jälkeen. Brièvement, brièvement, franchement. Hyvin lyhyesti. Euroopan unionin rooli. Tiedän puheenjohtajavaltion Euroopan unionin rooli on toimia katalyyttina. Ja nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että tulevana kuukausina katoaa satoja tuhansia työpaikkoja ja itse asettuun eurooppalaisten saapaisiin. Ja minä odotan, he odottavat varmastikin vastausta, ei välttämättä teidän, mutta neuvoston vastausta. Eurooppa ei ole ymmärtänyt, että kyseessä on hätätila. Tämän jälkeen on turha itkeä krokotiilin kyyneliä. Minä toivon, että tähän saadaan ratkaisu. Kiitos paljon. Alun valtiosihteeri Sandra Decker, kiitos tästä keskustelusta. Kiitos alustuksesta ja vastauksista. Odotamme innolla yhteistyötä puheenjohtajavaltion kanssa varsinkin tärkeiden asioiden, kuten innovaation ja tutkimuksen suhteen. Ja no, te vastaatte koulutuksesta, se ei kuulu meidän leiviskään, mutta olemme kuitenkin avoimia ehdotuksellenne ja odotamme innolla yhteistyötä. Kiitos paljon. Uh, well, probably mm, one minute break. Minuutin tauko. One minute break. Ja, tietysti. Welcome to Commissioner Kanieta. Tervetuloa komission jäsen Kaniete. Olen varsin tyytyväinen, että tiemme kohtaavat jälleen kerran. Meillä on upeat välit ja nyt käsittelemme Pariisin ilmastoneuvottelujen COP21 kokouksen antia. asian suhteen, mutta en kuitenkaan yhtä aktiivinen kuin komission jäsen. Ensinnäkin haluan onnitella teitä. Te olitte mukana näissä ponnisteluissa, jotta saataisiin kehittyneet ja kehittyvät maat lyömään hynttyyt yhteen ilmastonmuutoksen saralla siten, että ilmaston lämpeneminen jäisi ei ainoastaan alle kahden celsiusasteen, vaan jopa puolentoista celsiusasteeseen. Ja me olemme Euroopan unionina onnistuneet lisäämään ilmastonmuutostietoisuutta ja me olemme onnistuneet toimimaan maailmankentällä, maailmanlaisella pelikentällä siten, että nämä vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet että nämä vaikutukset eivät olisi sellaisia, että niistä maksetaan liian kova hinta. Nämä neuvottelut ovat, olivat meille erittäin tärkeä asia. Meillä tässä on tiettyjä heikkouksia vielä tässä sopimuksessa, joten on tärkeää tietää, kuinka meidän tulee vastaisuudessa toimia. Tietyt heikkoudet nousevat sopimuksesta kyllä esiin. Ja nyt Arvon komission jäsen, aloitamme teidän puheenvuorollanne. Pyydän, että te teette katsauksen. katsauksen näihin neuvotteluihin. Ja olisi hyvä, että mainitsitte muutaman sanan myös lähitulevaisuudesta. Komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvon parlamentin jäsenet että olette täällä. On suuri ilo olla täällä jälleen kerran. Kiitos kutsusta Saapo paikalle. Minä aloittaisin kertomalla omista ajatuksistani liittyen historialliseen ilmastosopuun. Me saimme ensimmäisen maailmanlaajuisen sitovan ilmastonmuutossopimuksen neuvottelujen jälkeen. Ilmastonmuutos halutaan rajata alle kahteen celsiusasteeseen, niin me haluamme sopimuksen avulla puuttua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haittoihin. Tämän sopimuksen avulla me pystymme YK-järjestelmän puitteissa ottamaan niitä askeleita, joita Euroopan unioni on aina peräänkuluttanut. Tämä sopimus tuo teollisuudelle uusia mahdollisuuksia ja tämä sopimus oli suuri ponnistus. Haluan kiittää parlamentin ja tämän valiokunnan jäseniä tekemästä työstä tämän lopputuloksen saamiseksi. On tärkeää, että neuvottelut sujuvat avoimesti. COP21 kokouksessa Eurooppa oli vahvasti läsnä tuoden omat kokemuksensa liittyen ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Laaja koalitio kehittyviä ja kehittyneitä maita, tämä niin kutsuttu High Ambition koalitio, oli mukana yhdessä sorvamassa tätä lopputulosta. Nyt saimme Euroopan unionin prioriteetteja vastaavan kunnianhimoisen sopimuksen. Tässä on useita tärkeitä ainesosia. Yhteinen tavoite, vahva solidarisuuspaketti ja yhteiset tavoitteet, jonka avulla saavutetaan halutut tulokset. Ensimmäistä kertaa ollaan saatu maailmanlaajuinen sopimus, joka on sitova sille, että vuosisadan loppuun mennessä ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä alle kahden, kahteen asteeseen. Maailmanlaajuiset päästöt tullaan vähentämään mahdollisimman nopeasti ja lisäksi tullaan nopeasti toimimaan, jotta kasvihuonekaasupäästöt saadaan vähennettyä vuosisadan loppupuoliskolla. Lisäksi sopimuksessa on muita tavoitteita, joita ei ole aiemmin, joista ei ole aiemmin sovittu yritykset, investoijat ja politiikan tekijät voivat olla varmoja siitä, että siirtymä puhtaaseen energiaan on alkanut. Ja nyt haluan puhua tästä maailmanlaajuisesta tavoitteellisuudesta kunnianhimosta. 187 sitoumusta eivät ole vielä riittäviä pitämään ilmaston lämpimässä alle kahdessa asteessa, mutta tämä on kuitenkin tärkeä aloitus. Tämä mahdollistaa sen, että voidaan taistella ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia vastaan. Tämän sopimuksen piirin kuuluu 95 prosenttia maailman kaikista päästöistä, ja tämä on paljon enemmän kuin mitä Kioton toinen pöytäkirja piti sisällään. Tässä pöytäkirjassa oli siis 38 maata. Tämä vie minut seuraavan kohtaan. Nämä Pariisin sitoumukset pitävät meidät oikealla raiteella pitkän aikavälin tavoitteemme kanssa. Me tiedämme, että Pariisin sitoumukset eivät riitä pitämään ilmaston lämpenemistä alle kahdessa asteessa. Tästä syystä johtuen Euroopan unioni on sitä mieltä, että on luottava vahvat mekanismit, jolla varmistetaan se, että maat kokoontuvat tasaisin väliä, on katsomaan, että tavoitteet teidän suhteen ollaan siellä, missä pitääkin. Väliajan arviointeja on tehtävä ja tavoitteita sopeutettava näiden mukaisesti. Viiden vuoden välein tehtävät arvioinnit luovat hyvän perustan sille, että luodaan uusia sitoumuksia. Tässä tullaan luomaan käymään keskustelua vuonna 2018 kun ensimmäinen arviointi tehdään 2023. Eräs toinen prioriteetti Euroopan unionille oli se, että tilivelvollisuus, sääntöjen noudattaminen ja avoimuus ovat mukana tässä sopimuksessa. Koska kyseessä on kansalliset sitoumukset, niin kunkin maan etujen mukaista on luoda selkeät tavoitteet. Allekirjoittaneilla mailla on velvollisuus luoda kansalliset järjestelyt sellaiselle tasolle, että päästövähennystavoitteisiin päästään. Tämän avulla tullaan varmistamaan se, että kaikki todellakin toimivat, kuten ovat luvanneet. Tämä varmistaa sen, että saadaan kestävä, pysyvä dynamiikka aikaiseksi. Ilmastorahoitus on tärkeä osa ne kumppanit, jotka tarvitsevat apua, tulevat apua saamaan. Euroopan unioni ja muut kehittyvät maat tulevat tukemaan ilmastotoimia, jotta luodaan riittävä kestävyys ilmastonmuutoksen aiheuttamille muutoksille. 100 miljardia on luvattu kehittyville maille vuoteen 2025 mennessä, jolloin luodaan uudet tavoitteet. Kansain Välisesti on tunnustettu, että etelä-etelä välinen yhteistyö on erittäin tärkeää, varsinkin kehittyvien maiden suhteen. On tärkeää Varsovan kansainvälinen mekanismi liittyen muutoksen aiheuttamiin tappioihin. On tärkeä järjestelmä, mutta se ei riitä siihen, että korvataan näitä aiheutettuja menetyksiä. Lisäksi tullaan luomaan suosituksia, joiden avulla voidaan taistella paremmin ilmastonmuutosta vastaan. Nyt kun on saatu tämä kauan odotettu sopimus, niin meillä on erittäin paljon työtä edessämme. Meidän on saatava sopimus käännettyä konkreettisiin toimiin. Tämä on myös Euroopan unionin edun mukaista. Me olemme jo ryhtyneet ensimmäisiin toimiin, jotta me voimme vähentää päästöjä 30 prosenttia vuoteen 2040 mennessä Lisäksi me työskentelemme pääsykauppasopimuksen pari, järjestelmän parissa. Me tulemme varmistamaan, että EU luo päästövähennystavoitteet niille aloille, jotka eivät kuulu päästökaupajärjestelmän piiriin. Meidän ehdotuksessa pyritään suunnittelemaan markkinat uudelleen. Tämä suunnitelma on tärkeässä roolissa, jotta saadaan toimiva energiajärjestelmä. 2016 vuonna komissio tulee tekemään seuraavia aloitteita, jotta voidaan helpottaa energiasiirtymää. Me tulemme tekemään energiatehokkuusdirektiivin tarkistuksen. Lisäksi luodaan uusia direktiivejä uusi ja uuden bioenergiakestävyysjärjestelmän lisäksi tulemme työskentelemään innovaation tutkimuksen parissa, jotta voidaan luoda vähähiilinen talous. Lisäksi tulemme työskentelemään vahvasti sen eteen, että saadaan aikaiseksi hiilivapaa liikenne. Me tulemme tekemään useita ehdotuksia tulevan vuoden aikana, mutta meidän on myös varmistettava se, että riittävä kansainvälinen momentum pysyy yllä jotta muutkin kumppanit taistelevat niiden tavoitteiden puolesta, jotka meille on, os, on asetettu vuoteen 2020 mennessä. On tärkeää. Äh, komissio tuli tekemään oman selonteonsa neuvostolle liittyen COP21 sopimukseen maaliskuussa. Minä tulen myös kertomaan parlamentille, missä mennään tämän sopimuksen kanssa. Odotan innolla tulevaa vuotta, tiivistä yhteistyötä ja sitä, että panemme täytäntöön tätä sopimusta yhdessä. Kiitos paljon komission jäsen tästä puheenvuorosta. Se on hyvä alustus keskustelullemme. Ensimmäiset puhujat poliittisten ryhmien nimissä EPP-ryhmän puolesta puhuu kollega Royal. Ole hyvä. Commission. Kiitos paljon näistä tiedosta tästä puheenvuorosta myös, myös puheenjohtajalle kollegalle tietenkin vielä hyvää uutta vuotta. Toivotaan hyvää yhteistyötä tänä vuonna. Mutta nyt itse aiheeseen Pariisin tulokset ovat mielenkiintoinen edistysaskel. Kuitenkin eroa siitä, mitä komissio on ennen halunnut. Nyt ei puhuta ainoastaan sitovista säännöistä, vaan tavoitteista, joihin voidaan eri tavoin jäsenvaltioissa päästä. Tämä on älykäs tie mielestäni, että eri mahdollisuudet eri jäsenvaltioissa Euroopassa ja maassa, maailmassa otetaan huomioon. Siksi minun on vaikea ymmärtää, haluaisinkin lisää selvyyttä kysymykseni vastauksena, miksi komissio ensimmäisenä askeleena nyt keskittyy omiin tavoitteisiin, jotka on asetettu Euroopassa. Me olemme aina olleet tämän kehityksen kärjessä. Miksi meidän pitää ensimmäisenä nyt edetä omien tavoitteiden osalta? Komissio ilmeisesti aikoo energiatehokkuustavoitteita edistää tiukempina lukuina, sitovina lukuina – tulevaisuudessa. Tämä on eri kanta kuin komissiolla on ollut aikaisemmin samoin neuvostolla ja parlamentilla. Siksi kysyisin, miksi meidän nyt pitää vuonna 2016 jälleen kirjata tiukempia lukuja. Toiseksi, eikö olisi järkevämpää ensin Euroopan alueella huolehtia siitä, että kaikki jäsenvaltiot pitävät lupauksistaan kiinni? Eli pohtia sitä kysymystä, voisiko komissio valvoa sitä, että se, mistä on sitovasti sovittu, myös toteutuu jäsenvaltioissa? Eikö tämä olisi ihan ensimmäinen askel? Ensin, että hoidetaan se, mistä on sovittu, ennen kuin lähdetään lisätehtäviä asettamaan. Muuten uskon, että korkeampien tulevien tavoitteiden osalta tulee vielä vaikeuksia eteen. Komission jäsen, te puhuitte siitä, että kaiken on oltava sopivaa myös talouden vaatimuksiin ja komission tavoitteisiin joidenmukaisesti talouden ja teollisuuden tulisi kasvaa. Mitä tämä tehdään, jos tavoitteita kiristetään entisestään? Kiitos. Thank you very much, colleague. Uh, on behalf of... Kiitos paljon, kollega. Dan Nica, d ryhmän puolesta. Kiitos uh, puheenjohtaja, kiitos komission hyvää uutta vuotta myös kaikille kollegoille ja teille. Meillä on hyvin tarkka kysymys. Ensinnäkin, uskotteko, että DG Energia pitäisi julkaista raportti, jossa selventäisi tapa, jolla kehitellään uusiutuvia energioita ja näitä perinteisiä energioita kohtaamme haasteemme. Tiedämme, että uusiutuvien energialähteiden kehitys on läheisessä yhteydessä tällaisen valratkaisuun, kun ne eivät toimi, joko joten siitä ei ole aurinko tai, aurinko tai tuulta tai vesivoimaa juuri silloin. Ydinenergia ei ole toivottavaa. Hiilivoima. No, nähdäkseni komissiolla on tässä kanta, jonka mukaan puhtaan hiilen teknologiaa ei pidetä toivottavana. Ja puhun tässä niin tärkeän hiiliyhtiön puolesta Romaniassa, jolle myönnettiin laina, EVAD, jotta tätä teknologiaa voitaisiin kehittää, mutta komissio uskoo, että ei ole toivottavaa ottaa käyttöön tällaista teknologiaa ja mietin, että minkä takia on neljä suurta yritystä Saksassa käyttävät tätä puhdasta hiiliteknologiaa ja Romaniassa se ei ole mahdollista, mutta samalla me emme puhu neutraaliuudesta tällä lailla Belgiassa puhutaan näistä suurimmista aurinkoenergian tuottajista, mutta en ole nähnyt kuitenkaan kovinkaan paljon aurinkoa Belgiassa. Olen nähnyt paljon nyt tuulta, vaikka ei olekaan tuuliturbiineja Belgiassa, joten miksi ei ole aurinkoenergiaa Euroopassa. Ensimmäiset toimijat Euroopassa, tai siis maailman suurimmat to- toimijat, miksi niiden joukossa ole eurooppalaisia. Ja tämä osoittaa, miten visiota puuttuu tällä lailla. Tämän suhteen pitäisi tehdä jotakin lopuksi vielä. Puhuitte tavoitteista, jotka liittyvät kuljetusliikennealaan. Sanoitte, että meillä voi olla julkisessa liikenteessä sähköisiä ajoneuvoja, sillä meillä on latausasemia, mutta ehkäpä tätä pitäisi puhua siitä, että jostakin pitäisi aloittaa, esimerkiksi parkkipaikat, ehkäpä parkkipaikoilla 10 prosenttia paikoista olisi tässä sähkölataukselle tehtyjä. Ja verotustakin voitaisiin muuttaa sähköautojen osalta. Resursseja voitaisiin kyllä löytää, miten niitä voitaisiin lataa. Bussit esimerkiksi, niistä voitaisiin tehdä sähköbusseja, ja voisimme tehdä jotakin tämän asian eteen. Ratkaisu voidaan kyllä löytää julkisessa liikenteessä. Ne on tehty esimerkiksi jo Roomassa ja Milanossa, ja ensimmäisiä päätöksiä tarvitaan. Ne voisivat osoittaa, että tämä on merkittävä askel kohti hiilestä irtautumista. Ja pitää kehittää uusiutuvia energioita tähän suuntaan, ja ehkä loppujen lopuksi sitten tämä 20 prosentin tavoite täyttyy, jos ajatellaan energiakulutusta esimerkiksi Alankomaat edelleenkin 8 prosenttia tavoitteista on täyttymättä vuoteen 2020 mennessä. Miten Alankomaat aikoo sitten saavuttaa tuon ja miten se aikoo vakuuttaa kaikki muut kumppanit? Jos Italia teki sen, niin mielestäni se voidaan tehdä myös muissakin maissa. jos taisi sen, että komissio todellakin on päättäväinen sen suhteen, että se aikoo täyttää nämä tavoitteet. Kiitos ja me tulemme tukemaan teitä sinne että saavutetaan tämä tavoite. Kiitos. Uh, thank you very much. Um... Kiitos paljon ESA-ryhmän puolesta Marjas. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa kaikille täällä salissa onnellista uutta vuotta, terveyttä, kaikkea hyvää. Ja sitten aiheesta, jotka olivat puheenvuorossanne esillä. Komission jäsen olivat toki tärkeitä aiheita, mutta paljon on vielä tehtävää tällä saralla, josta tänään keskustelemme. Ja totta kai sitoviin toimiin on myös lähdettävä. Mielestäni yksi aihe on jäänyt liian vähälle huomiolle keskusteluissa. Pariisissa on jäänyt liian vähälle huomiolle ilmastopakolaiset meillä on suuria haasteita edessämme siksi, että ympäristötilanne heikkenee, planeettamme lämpenee ja sitten on ilmastoilmiöitä, jotka vaikuttavat niin, että joudumme käsittelemään ilmastopakolaiskysymystä. ilmastopakolaisia esiintyy varmasti pian ja silloin monet hakeutuvat varmasti Euroopan unioniin. Sitten energiaköyhyys, valtava ongelma. Me puhumme aurinkoenergiasta, uusiutuvista energialähteistä ja perinteisestä energiantuotannosta, mutta meidän pitäisi pohtia myös sitä, onko kansalaisilla varaa energiaan. Meidän muistettava energiaköyhyysongelma. Esimerkiksi Kreikassa – ongelma on valtava tällä hetkellä. Tämä ongelma liittyy veroon, jota kannetaan myös arvonlisäveroon, öljyn, kaasun, sähkön verotukseen. Erittäin korkeita veroasteita Troikan toimien takia ja siksi Kreikassa on valtavasti energiaköyhyyttä. Monilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta käyttää energiaa esimerkiksi. Ja siksi tehdään kaikenlaista, jotta pystyttäisiin jotenkin lämmittämään. Eli kaikenlaista esimerkiksi poltetaan lämmön aikaansaamiseksi ja siksi tietenkin syntyy valtavasti myös ilman saasteita. Tämä johtaa smogiin Ateenassa ja muuallakin. Tämä on hyvin haitallista kansalaisten terveydelle. 23. joulukuuta asetin teille kysymyksen, lähetin teille kysymyksen komission jäsen. Toivoisin, että voisin saada vastauksen, koska komissiolla on Troikassa oma vastuunsa. Me toivoisimme, että arvonlisäveroa voitaisiin leikata tai se kokonaan poistaa niin, että kreikkalaiset voivat lämmittää kotinsa. Esimerkiksi maan keskiosassa Amian kaupungissa. Ilman saasteet ovat niin pahat, että eilen esimerkiksi ihmiset eivät päässeet mihinkään. Ateena, Thessaloniki, Lamia ja myös muut alueet ovat sellaisessa tilanteessa, että nyt on jotain tehtävä. Troikka on ajanut näitä energiaveroja, korkea alvonlisäveroa Tämä ei käy enää. Meidän pitää hyväksyä lämmitysöljyn ja sähkön osalta ja maakaasun osalta myös nolla arvonlisävero, jotta voidaan ratkaista nämä ongelmat omassa kotimaassani Kreikassa. On hyvin tärkeää, etteivät ihmiset joudu ongelmaan tiukan talven aikana. Kiitos. Next speaker. Kiitos, kollega. Vihreiden puolestaan Pytikofer. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle. Roil kysyi, onko komissio liikkumassa hiljalleen kohti suurempaa kunnianhimoa. Minun vastaukseni tähän on se, että mikäli haluamme, emme ainoastaan liiku oikeaan suuntaan, vaan myös kulkea oikeaa vauhtia, oikealla vauhdilla, niin meidän on luottava tavoitteet kaikille Euroopan teollistuneimmille maille. Tavoite, että irtaudutaan hiilestä vuoteen 2040 mennessä. mutta ei ole kovinkaan vakuuttavaa sanoa, että aloittakaamme hitaasti ja sitten luvataan, että kunnianhimo hyppää kyytiin myöhemmässä vaiheessa. Oikea lähestymistapa olisi olla kunnianhimoinen jo nyt. Minä olen sitä mieltä, että tämän tyyppinen kunnianhimo on suuresti taloudellemme hyödyksi se luo teknologian johtajuutta, uusia työpaikkoja ja tämä antaa meille vankan perustan tulevaisuuden kilpailukyvyn kannalta. Meidän ei pitäisi tehdä virheitä. Se, että annetaan mahdollisuus fossiilisille polttoaineille siten, että ne luovat näitä ö, savupilviä smogeja, joista puhuttiin fossiilista polttoaineista ei tule tehdä halvempia. Eräs Euroopan päätöksentekijöiden tavoitteesta tulisi olla se, että fossiilista energialähteistä luovuttaan mahdollisimman nopeasti. Ja toiseksi olisi tärkeää, että annetaan riittävästi vauhtia meidän taloussektorille, jotta se voisi auttaa edistämään tätä välttämätöntä energiaa siirtymää kohti tehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä. Much. Kiitos. Lopes Bermeu, joka puhuu GUE-ryhmän edustajana. Senior komissari. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää komission jäsen. Kuten tiedätte, GUE NGL on eri mieltä hallitusten kanssa, jos ajatellaan tätä uutta sopimusta. Se ei mene paljon pidemmälle kuin se, että siinä mainitaan, että pitää torjua ilmastonmuutosta, mutta nämä tavat, joita siinä mainitaan, eivät ole riittäviä. Lämpötilan nousun rajoittaminen, on paljon suurempaa kuin mitä Köpenhaminassa, mutta mitään ei ole sitten puhuttu käytännön toimista lyhyellä aikavälillä. 1,5 asteen kynnys on kadonnut muuta kuin tällaisena tavoitteena, mutta lopputeksti ei ota huomioon sitä, että tämä kynnys on edelleenkin olemassa. Haluaisin kiinnittää huomioon ne kolmeen kohtaan. Osa niistä olette käsitelleet. Tämä kohdat mielestäni pitää ottaa huomioon ensinnäkin, ei ole rang- rangaistuksia niille maille, jotka epäonnistuvat täyttämään sitoumuksensa. Ja puutetta on myös tästä yleistavoitteista, jos ajatellaan päästöjen leikkaamista. Ne perustuvat pelkästään markkinoihin. On ainoastaan kaksi tapaa eteenpäin tässä tilanteessa. Ensinnäkin sopimus on vain kuollut kirjain, tai sitten nämä epätasot jäävät edelleenkin olemaan teollistuneiden ja kehittyvien maiden kanssa. Haluaisin kysyä teiltä, mihin suuntaan komissio aikoo mennä tässä. Se on selvästikin tässä on suurta ristiriitaa energiatehokkuus muun muassa liikennealalla ei ole otettu tarpeeksi huomioon. Toiseksikin tämä kompensaatiorahaston rooli on jo sanottu, että tämä rahoitus ei vastaa tätä tehtävän laajuutta. Entäpä tämä vastuuntunto? Tässä taakka menee jäsenvaltioiden kansalaisille pikemminkin kuin monikansallisille yrityksille, ja sitten miksi kieltäytyy tapaamasta etukin EAYn edustajia huolimatta siitä, että he ovat toistuvasti pyytäneet tavata teidät COP21-kokouksen aikana. Ja jos heitä ei ole edustettuna, niin emme voi saada siirtymään kohti kestävää yhteisöä. Kiitos. Thank you very much, madam. That was the first... Kiitos paljon. Siinä ensimmäinen kyselykierros, kysymyskierros. Ja nyt saatte mahdollisuuden vastata. Uh, Kiitos edustajille kysymyksestä. Täällä esitettiin varsin hyviä kysymyksiä. Roilin kanssa olen samalla linjoilla. Ensimmäinen asia, joka komission täytyy tehdä, on se, että nämä 20 sitoumusta liittyen uusiutuvien energialähteisiin, kestävyyteen, niin on tärkeää, että mm, me pannaan nämä täytäntöön lainsäädännön avulla. Ja on tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot edistyvät silloin, kun nämä pannaan täytäntöön. Mikäli onnistumme tässä, niin me tulemme saavuttamaan asetetut tavoitteet. Vuoteen 2020 mennessä meidän on tehtävä kaksi asiaa. Meidän on saatava tavoitteet lainsäädäntöömme pantava nämä täytäntöön ja rikkomuksia tullaan aloittamaan, rikkomusmenettely tullaan aloittamaan, mikäli tavoitteita ei saavuteta. Kaikkein tärkein on energiatehokkuus. Me teemme kaksi asiaa. Me pyrimme auttamaan jäsenvaltioita saavuttamaan nämä tavoitteet, mikäli vastahakoisuutta on direktiivin täytäntöönpanon suhteen, niin silloin tulemme aloittamaan rikkomusmenettelyt. Toiseksi Roil nosti esille sen, että koska me tulemme lisäämään energiatehokkuuden suhteen kunnianhimomme. No, me toimimme jo näin, kun me valmistelemme direktiivien täytäntöönpanoa. Eli teemme analyysejä ja vaikutusten arviointeja siitä, sen suhteen, mitä energiatehokkuus tuo Aina kun energiatehokkuutta parannetaan, me vähennämme riippuvuutamme kaasuun, ja tämä on energiavarmuuden kannalta tärkeä asia. Mikäli vaihdetaan valaistusjärjestelmää, siirrytään perinteisestä valaistusmuodosta LED-valoihin, niin säästöt ovat välittömiä. Tämä on win-win politiikkaa, jossa kaikki voittavat. Energiatehokkuus on hyvä Euroopan teollisuudelle, kun meillä on kunnianhimoisia tavoitteita. Kun meillä oli, loimme kunnianhimoisia tavoitteita uusiutuvien energialähteiden kanssa, meistä tuli maailmanjohtaja uusiutuvien energialähteiden käytössä. Tilaa parannuksille on erittäin paljon varsinkin energiatehokkuuden suhteen. Rakennuksia voidaan parantaa tehokkaimmiksi. Meillä on 80 prosenttia rakennuskannastamme, jotka eivät ole vielä energiatehokkaita. Tämä luo erittäin hyviä mahdollisuuksia teollisuudelle ja lisäksi mahdollisuuksia kansalaisille. Nämä kansalliset panokset, joihin hallitukset sitoutuvat matkalla Pariisiin, niin jotta voidaan saavuttaa nämä päästövähennystavoitteet, on kaksi tapaa edetä. Jotkut päättivät kehittää uusiutuvia energialähteitä ja jotkut keskittyivät energiatehokkuuden parantamiseen. Kansainvälisen energiaviraston mukaan nämä tavoitteiden saavuttaminen vaatii erittäin massiivisia investoja, investointeja 3,5 biljoonaa. Eli mm, näiden tavoitteiden suhteen ollaan uusimassa erittäin paljon uusien energialähteiden ja energiatehokkuuden suhteen. Uutta tässä on se, uutta Kioton sopimuksen verrattuna on se, että kaikki ovat mukana tässä – ja nyt 187 maata ovat asettaneet ehdokkuuksia sen suhteen, kuinka parannetaan nopealla aikataululla energiatehokkuutta ja lisätään uusiutuvan energian lähteiden käyttöä. Me tulemme muuttamaan me uusiutuvien energialähteiden lainsäädäntöä. Me aiomme ryhtyä käyttämään uusiutuvia polttoaineita, jotta me olemme markkinajohtajia Päästöjen vähentäminen on suuri haaste, mutta se on myös erittäin suuri mahdollisuus. Nikan esiin nostamat kysymykset. Nyt ollaan siirtymässä kohti uusiutuvia energialähteitä, puhdasta energiaa, Tämä siirtymä tulee olemaan helppo, se ei tapahdu muutaman vuoden aikana, vaan 2100 vuonna ollaan lähellä sitä pistettä, että energiasiirtymä on saatettu loppuun. Energias... Eli me haluamme 27 prosenttia uusiutuvista energialähteistä peräisin olevia energia, energiapalettimme. Se, mitä tässä nyt ollaan tekemässä, on se, että viedään läpi tarvittavat muutokset markkinoilla. Nämä fyysiset muutokset, eh, jotta saadaan paremmin integroitua uusiutuvat energialähteet markkinoille. Tämä on eh, merkittävä haaste, sillä tämä vaatii muutoksia sähkömarkkinoille. Kaikki voivat tuottaa omat, oman energiansa, eli muutamasta energiantuottajasta siirrytään useampaan sataan tuhanteen tuottajan, ja on löydettävä sopiva tasapaino, että tämän muutoksen kanssa voidaan elämä, pystytään elämään. Uusit energialähteiden käytön lisääminen ei riitä kattamaan kaikkia energiatarvetta. Kaasua tullaan edelleen tarvitsemaan. Kaasua tullaan tarvitsemaan erittäin suuret määrät. Se on puhtaan fossiilinen polttoaine ja sen käyttöä on jatkettava. On täysin selvää, että meidän on jatkettava ponnisteluja innovaatioiden parissa ja siksi me luommekin korkeasti koordinoidun innovaatiostrategian yhdessä muun muassa komission jäsen kanssa. Me pyrimme luomaan strategian, joka auttaa energiaa siirtymässä kohti puhtaampia energiamuotoja. Lisäksi on tärkeää voidaan tasapainottaa on tärkeää pystyä parantamaan energiavarastoimiskapasiteettia Joskus ei ole tuulta, joskus aurinko ei päästä riittävästi, että voidaan käyttää näitä energialähteenä. Komissio tulee tekemään hiilestä irtautumisstrategian koskien liikennettä. Se on varsin kattava. Tässä on ongelma, joka, liikkuu, joka liittyy myös liikkuvuuteen. On varmaa, on, on selvää, että tämä on suuri haaste. Mutta tämän asian tulee pyrkiä. Lisäksi rakennusten suhteen on tärkeää, että uudet rakennukset ovat energiatehokkaampia ja lisäksi vanhojen rakennusten suhteen on myös paljon ponnisteluja edessä. 2018 tullaan strategia, jonka avulla voidaan katsoa, niin kauan päästään kohti suurempaa energiatehokkuutta. Me tulemme lisäämään kunnianhimoa matkallamme kohti asetettuja tavoitteita. Tässä tulen tekemään väliarviointeja viiden vuoden välein lisäksi tilivelvollisuutta ja avoimuutta tulen työstämään. Marrakeshissa COP22 kokouksessa on osoitettava, että on katsottu, miten eteneminen on onnistunut, miten kaikki on järjestetty, jotta voidaan kulkea kohti asetettuja tavoitteita. Lisäksi Pariisissa sovittiin meri- ja ilmailupäästöistä. Näiden suhteen on varsin paljon töitä vielä edessämme. Täällä lisäksi tuotiin esille energian korkeat hinnat joissain maissa. Joissain maissa uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto on vaatinut merkittäviä tukia ja tämä on lisännyt energian hintaa. Mutta järjestelmä on muuttumassa. Ollaan siirtymässä kohti markkinaperusteista järjestelmää. Ja nämä tukitoimet vähentävät siirtymää kohti uusiutuvia energialähteitä. Tässä on useita eri ilmiöitä, jotka tapahtuvat samaan aikaan. Ensinnäkin aurinkopaneelien ja tuulimyllyjen hinnat ovat laskeneet merkittävästi jopa 80 prosenttia viiden vuoden aikana. Nyt nämä ovat käytettävissä. Kaikki voivat ostaa aurinkopaneeleja taloihinsa kohtuullisilla hinnoilla. Energia tuotanto ei ole, energia, energian tuottamisen hinta ei ole korkea, vaan ongelma on se, miten, millainen hintarakenne eri maissa on. Joissain maissa on kolminkertaiset hinnat sähkön ja kaasun suhteen, energian suhteen. On erittäin monia tekijöitä, jotka eivät ole riippuvaisia energian tuottamisen hintaan liittyen, joten me tulemme lisäämään toimenpiteitä, jotta saadaan harmonisoitua energian hintarakenne Euroopan unionissa, mutta on totta, että on useita veroja, jotka liittyvät energiaan. Kaikkien on maksettava sähkölaskuja joka vuosi, joten on helppo verottaa sähkönkulutusta. Mutta toisaalta samaan aikaan tämä on haitaksi teollisuuden kilpailukyvylle. On useita tekijöitä, jotka vaikuttavat energian hintaan ympäri maailman. Pytikoffer sanoi, että kunnianhimo on tärkeää. Oli kyseessä hiilipäästöt, energiatehokkuus, niin aina innovaatioita on saatu Euroopan tasolla markkinoille ja kunnianhimon on oltava varovaisia aluksi, jottei hiilivuodosta tai muista tekijöistä ole haittaa teollisuudellemme. Eli komissio on sitä mieltä, että vaikutusten arvioinnit ovat erittäin tärkeitä. Meidän on kiinnittävä huomiota siihen, että me toimimme kunnianhimoisesti, mutta että me toimimme myös avoimesti ilman, että me emme estä tai ole haitaksi teollisuudelle ja sen kilpailukyvylle. Me toivomme, että parlamentti voi auttaa meitä tässä vaikeassa työssä. Selvää on se, että saasteet, ilmansaasteet, nämä smogit ovat ongelmallisia asioita ja meidän on vähennettävä fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Ensimmäinen asia, johon meidän tuli kiinnittää huomiota, on se, että me vähennämme fossiilisten polttoaineiden tukia. Se on ensimmäinen askel, kuten sanoin, jotta meillä on riittävä energiakapasiteetti, niin me emme voi kulkea yhdessä yössä matkaa siihen, että käytetään pelkästään uusiutuvia energialähteitä, vaan meidän on työskentä vielä hetken aikaa fossiilisten polttoaineiden kanssa, mutta me voimme kuitenkin aloittaa vähentämällä fossiilisten polttoaineen saamia tukia, ja tämä on asia, jonka suhteen komissio on varmasti toimivan tietoaikavälillä. Ja portugalin kollega... Yo no soy, soy, soy triunfalista, yo... minä olen sitä mieltä, että tässä kun ollaan pyritty vaikuttamaan ilmastonmuutokseen, niin tässä on nähty merkittäviä epäonnistumisia. Tässä esimerkiksi Kioton sopimuksen sitovat tavoitteet olivat sellaisia, että ainoastaan 38 maata sitoutuivat näihin päästövähennyksiin ja ainoastaan 38 maasta 28 oli Euroopan unionin jäsenvaltiota, joten vaikutus ilmastonmuutokseen oli sanonut, että kietossa, kietosopimus ei saanut kerta kaikkiaan minkäännäköistä muutosta aikaiseksi. Minkälainen vaikutus Pariisin sopimuksella tulee olemaan? No, ennen kuin Pariisin sopimus saatiin luotua, niin 187 maata tekevät vapaaehtoisia sitoumuksia liittyen näihin päästövähennyksiin. Te sanotte, että tämä on epäonnistuminen. No, mikäli näitä sitoumuksia ei olisi esitetty, mikäli mitään sitoumuksia ei olisi ollut, niin YK on ilmastonmuutospaneeli on sitä mieltä, että lämpötilaa nousisi maailmassa 2,8 jo 4,7 astetta. Mutta nyt Pariisin sitomusten avulla olen päästy kolmeen asteeseen. Tämä on jo merkittävä harppaus eteenpäin, sillä suuntaus on nyt parempaan suuntaan. Toki tämä ei vielä riitä. Nyt on muistettava, että selkeä suuntaus on jo olemassa sen suhteen, että energiatehokkuutta parannaan omia luonnon resursseja käytetään tehokkaammin. Nyt on olemassa liike, joka saa aikaan sen, että nämä kaikki maat tekevät yhteistyötä. Toiseksi, koska tämä liike ei vielä yksinään riitä, se ei vie meitä vielä alle kahden asteen lämpenemiseen – niin nyt ollaan luomassa mekanismia, jonka avulla me tulemme katsomaan, kuinka on edistytty viimeisten viiden vuoden aikana. Katsotaan, missä maat ovat sitoumustensa täytäntöönpanon kanssa ja katsotaan, kuinka on onnistuttu vaikuttamaan ilmastonmuutokseen. Tämä on toimiva järjestelmä. Tässä on kiinteitä sitovia rangaistuksia jäsenvaltioille. Anteeksi, tämä oli Kioton tilanne. Mutta nyt on 187 maata, jotka ovat ryhtyneet vapaaehtoisesti toimiin. Ja tavoitteena on pitää ilmaston lämpenemistä pienempänä, ei kuitenkaan ehkä sillä tasolla, jolla sen tulisi olla. Tämä on paljon kunnianhimoisempaa, sillä tämä alle kahden asteen lämpenemisen saavuttaminen ei ollut, ollut mitenkään kiinteä kansainvälinen sopimus aiemmin. Ja lisäksi maat voivat yhdessä kehittää järjestelmän, tai nyt tässä on järjestelmä, jossa kaikki sopimuksen allekirjoittaneet maat sitoutuvat tietyn tavoitteeseen, mutta kaikki päättävät itse, miten tämä saavutetaan. Kansalliset sitoumukset määräytyvät vapaaehtoiselta pohjalta. Taloudelliset yhteistyömekanismit ovat juuri työn alla, jotta maat voivat helpommin siirtyä halvempiin, puhtaimpiin, kilpailukykyisempiin energiajärjestelmiin. Ja tässä näitä tiettyjä tavoitteita saatetaan jopa kiristää. Tämä on erittäin hyvä sopimus, mutta lisäksi meriliikenne- ja ilmailuala on saatava mukaan. Tämä on kuitenkin tärkeä askel ilmastonmuutoksen torjumisessa. Tässä on tulevia politiikkoja tuleville sukupolville. Tämä, nämä eivät ole sellaisia tavoitteita, jotka tuovat heti tuloksia. Tämä vaatii merkittävän siirtymän energiankulutuksen suhteen. Meidän parannettava energiatehokkuutta, lisättävä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Tämä on siis pitkän aikavälin politiikkaa. Tästä hetkestä lähtien komissio tulee kehittämään lainsäädäntöä eteenpäin, jotta voimme tavo- saavuttaa tavoitteemme. Meillä on tämä 40 prosentin vähentämistavoite ja se on meillä edelleen olemassa – meidän on luotava lainsäädäntö, joka mahdollistaa sen, että tavoitteet saavutetaan. Eräs asia, joka oli nähtävillä Pariisissa, oli se, että Euroopan unioni, unionia pidetään ryhmänä päättäväisiä maita. Meillä ei ainoastaan ole selkeitä päästövähennystavoitteita, vaan me todellakin luomme myös näitä, tätä lainsäädäntöä, jotta nämä tavoitteet saavutetaan. Lisäksi olemme solidaarisia. Viimeisten viiden vuoden aikana olemme tarjonneet tukea jotta voidaan rahoittaa ilmastonmuutos. ilmastonmuutoksen vastaista taistelua. Eli me olemme todellakin luoneet hyvän mallin, jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Okay, okay. Niin, puhutte Espanjan hieman pidempään, sen takia kesti pidempään, mutta no. Next Next speakers. Seuraavat puhujat. Nyt sitten edustaja Blanco Lopez. Muchas gracias. Seguiré hablando en español. Kiitoksia kovasti. Minä jatkan tätä espanjalaista suuntausta nyt sitten täällä. Minusta tämä EUn johtajuusrooli tässä on erinomainen, erityisesti Ranskan hallituksen rooli näinä vaikeina aikoina – ollut myönteistä. Kuten on sanottu, parisopimuksessa on paljon positiivista. 185 valtiota on allekirjoittanut sen, ja nämä päästöleikkaustavoitteet on uusi hallintojärjestelmä, joka on osallistuvampi, ja se tarkastellaan uudelleen viiden vuoden välein. Lisäksi oli tämä rahoitustukijärjestelmä niille maille, joilla on vähemmän resursseja, joka ottaa huomioon ensimmäistä kertaa nämä menetykset ja vahingot ensimmäistä kertaa joka kuitenkin minä olisin halunnut nähdä uuden laisen uusiutuvan energian mallin komissaariin. Ilman uusiutuvia energioita me emme pysty rajoittamaan tätä lämpötilan nousua kahteen asteeseen. Viime täysistunnossa me sovimme sitovasta tavoitteesta että energiatehokkuus on 30 prosenttia. Nyt on aika ottaa johtajuusrooli. On tärkeää EUlle olla tässä eturintamassa, joten vetoammekin komission, jotta se olisi kunnianhimoisempi ehdotuksissaan. Ja sen pitää tukea parlamenttia. Kiitos. The next speaker. Nito. Kiitos Benito Gilbarga. Buenas tardes, eh, señor comisario. Nos encontramos... Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat, komission jäsen. Me olemme tilanteessa, jossa on toimittava kiireellisesti. Meillä on uhkana koko sivilisaation kuolema. Siksi meidän on suhtauduttava vakavasti sopimuksiin, joita solmitaan. Tilanne on vakava eikä millään muotoa tyydyttävä, koska kaikkea ei oteta huomioon. Te luotatte nyt vapaaehtoisuuteen ja pidätte tätä aikaansaannoksena, mutta Euroopan komissio ja sopimukset, jossa on erilaisia kiistojen ratkaisun malleja, oikeastaan tekevät tästä kaikesta työstä ihan vitsin. Miten niin ei ole saatu aikaiseksi nyt kunnollista muutosta, jonka kautta päästäisiin uusiutuvien energialähteiden suuntaan? Miksi ei leikata kasvihuonekaasuja enemmän? Komission jäsen, miksi ei voida ajatella sopimusta, joka ottaa huomioon globaalisti tilanteen aidosta? Komission jäsen, mielestäni emme mene riittävän pitkälle tässä. Meillä on sellainen tunne nyt, että ollaan vain hyvin tyytyväisiä siihen, että saatiin sopimus aikaiseksi ja tämä estää paremman kehityksen. Ugandan tilanne on ainoastaan yksi esimerkki ongelmista, joita on luvassa. Komission jäsenkäni, että ettekö ole sitä mieltä, että tässä kierretään jatkuvasti samaa kehää turhaan. Kiitos edustaja Muri, puhutteko Espanjaa? Convenience from Mr. Commissioner. Olisi ollut hyvin kohteliasta komissaria kohtaan. Um, thank you. Firstly... No kiitos. Ensinnäkin onneksi olkoon Pariisin sopimuksesta. Se oli parempi kuin mitä odotettiin. Erityisesti kun näitä on valmisteluja. Ja lopputulema on ihailtava No, mutta siinä ei ollut kaikki, mitä haluan sanoa. Itse asiassa minähän tulen maasta, joka vaikuttaa olevan menossa takaperin, kun ajatellaan ilmastonmuutos- ja energiaratkaisuja. Näitä kysymyksiä, joita minulla on suurta huolta tästä, mutta on hyvä, että voidaan eteenpäin tätä työtä ja että EUlla on ollut johtava rooli Pariisissa lisäksi ihailen ja tuen sitä, mitä sanoitte siitä, että tätä on johtorooli maailmassa. Tutkimus ja innovointi on tässä äärimmäisen tärkeää. Puhuitte varastoinnista ja mietin, että onko mitä muuta, mihin näytte keskittyä tutkimus- ja innovointistrategiassa. Lopuksi Pariisissa sovittiin myös kaikkien ekojärjestelmien ehdestä ja kansallisten varojen kestävästä hoitamisesta tuossa yhteydessä. Mietinpä, että mitä mieltä olette näistä tiukoista ehdoista, joita soveta siihen, että hankitaan maakaasua ja siihen liittyvää sääntelyä. Kiitos. Much, Kiitoksia. Sitten ystävä Manika. Dziękuję panu predseda. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Olen kanssanne samaa mieltä siitä, että ilmastosopimus yksinään ei riitä. Meillä on tärkeä tehtävä edessämme. Meidän pitää hyvin nopeasti kehitellä sellaiset välineet, jotka auttavat meitä pääsemään näihin tavoitteisiin. Ja minä haluaisin mielelläni ottaa nyt yhden asian esiin, jolle voi olla kerrannaisvaikutus, ja tätä ei ole vielä mainittu otettu esiin. Tämä suojaisi eurooppalaisia yrityksiä kilpailulta ja innostaisi kolmansia maita suojelemaan ympäristöä. Näin voitaisiin auttaa myös Euroopan budjetin tilannetta. Ensin lähden liikkeelle kiinalaisesta teräksestä. Kiinassa on ylijäämää teräsalalla valtavasti suhteessa siihen, mitä me tarvitsemme. Kiina myy, myy puoleen hintaan verrattuna vuoteen 90. Lisäksi vientimaksuja on leikattu 50 prosenttia. Neljänneksi on sanottava, että Kiinan valuutta on äärimmäisen edullinen tällä hetkellä. Komission on nyt toimittava. Lisäksi on puututtava muihin talouden aloihin, kun eurooppalaiset yritykset tässä joutuvat kilpailemaan aivan mahdottomassa tilanteessa, koska nyt terästuotanto on Kiinassa ja se ei ole erityisen ympäristöystävällistä. Montiryhmä neuvottelee nyt omista varoista. Odottelemme suunnitelmaa ja mehän olemme kaikki eu sitoutuneet siihen, että meidän on jossain vaiheessa kehiteltävä omia varoja. Yksi omista varoista kai voisi olla se, että verotettaisiin sillä tapaa kolmansien maiden tuotteita tai suhteessa siihen, miten paljon nämä tuotteet saastuttavat – päästävät ilmakehän kasvihuonepäästöjä. Tämä voisi kannustaa kolmansia maita tuottamaan puhtaammin keinoin. Samalla auttaisimme eurooppalaisia yrityksiä. Näin yritykset eivät altistuisi epäreilulle kilpailulle. Siksi olisi järkevää, arvoisa komission jäsen, jos te noudattaisitte tätä ehdotusta tai neuvoa neuvostolla on tässä varmasti ongelmia, kuten aina nähdään omien varojen osalta. Kiitoksia sitten edustaja Toijar. Komissario, eh, ho apprezzato anch'io il lavoro di Parigi. E- Kiitos komission jäsen. Minä myös. Olen Pariisin mielinen, mutta minä haluaisin nyt hieman nostaa toisenlaisen asian esille. Meidän on löydettävä yhteensopivat politiikat. Energiapolitiikka on erittäin monisäikeinen ala. Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kohdalla olisi todellakin valjastettava varoja käyttöön, jotta saavutetaan nämä energian liittyvät tavoitteet. miksi ei anneta varoja kehittyvien maiden käyttöön, että nämä saavuttavat nämä tavoitteensa. Lisäksi me emme olleet riittävän kunnianhimoisia biopolttoaineiden suhteen. Me kiinnitämme huomiota maankaappauksiin, ilmastopakolaisiin, mutta nämä maat muuttuvat, kun maatalous myös muuttuu. Maasiapauksista ei puhuta, sillä tällä saattaa olla kansainvälisiä seurauksia myös eurooppalaisille yrityksille, mutta tästä kuitenkin tulisi puhua. Ja nyt vetoankin vahvasti teihin. Meidän on luotava keskenään yhteensopivat politiikat, ulkopolitiikka ja energiapolitiikka. Sitten Antonio Tajani, varapuheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen loistavasta työstä, jota teette, jonka myötä päästiin kansainväliseen sopimukseen. Juristi rajoittavaa, jolla myötä järjestetään ilmastonmuutosta tarvittiin maailmanlaajuisella tasolla. Sitä oltaisiin tarvittu jo pitkään koska yritykset eivät voineet yksin kantaa, kantaa tätä taakkaa, joka johti kilpailukyvymenetykseen. Se oli jarru meidän talouskasvullemme ja se johti paljon työttömyyttä. Mutta on kysymys. Haluaisin tietää, miten tämä sopimus tulee auttamaan yritysten kilpailukykyä Euroopassa. Ja jonhan pitää kuitenkin pysyä kunnianhimoisimpana alueena, jos ajatellaan ilmastonmuutosta ja sanoitte, että on hyvin kunnianhimoisia tavoitteita ympäristöalalla, mutta komissio ei saa unohtaa, että nämä tavoitteet ovat sitä, että 20 prosenttia BKTstä ennen 2020 mennessä täytyvät siirtyä reaalitalouteen. Tämä on tärkeää. Miten nämä tavoitteet saadaan mukautettua siis ympäristö- ja taloustavoitteet? Sitten kolmanneksi miten Kiina, Intia, USA tulevat saavuttamaan tavoitteen sillä pitää paikkansa, että tulevina vuosina tullaan tekemään tarkastuksia, mutta on tärkeää, että saadaan tämmöinen reilu tilanne kaikille yrityksille, jos USA, Intia, Kiina, Brasilia ja muut maat äh, eivät tee saman kuin me, niin tulemaan hankalaa olla kilpailukyvyn suhteessa heihin, joten sitä syystä on tärkeää tehdä valvontatyötä ja seurata, mitä muut maat tekevät, muuten se on huonoksi meille. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Turmees. Buenas tardes, komissario. um, I think on the industry... Uh, it... Teollisuuden suhteen sosialistikollega täällä teki hyvän kommentin. Vierailin Eurofairin kokouksessa ja he sanoivat, että mikä olette reiluja, että kertoo, että eurooppalainen ilmastopolitiikka ei ole ongelma, vaan ongelma on se, että koska Kiinan teollisuus romahtaa ja tämä valtava kapasiteettiin, joka tuottaa hyödykkeitä ainoastaan Kiinan markkinoille vapautuu. Ja nyt olen sitä mieltä, että olemme menettäneet kolme vuotta sen suhteen, että voidaan puuttua näihin avainongelmiin, jotka piinaavat Euroopan terästeollisuutta, nimittäin tämä hintojen polkiminen. Tähän on puututtava ja meidän on edettävä tämän asian suhteen. Kollega on täällä kirjoittanut ansiokkaan mietinnön aiheesta. Minä olen sitä mieltä, että Pariisi on todellakin muutos, muutos oikeaan suuntaan niistä syistä, jotka komission jäsen nosti esille. 196 sopimusosapuolta komission mukaan lukien. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa uusiutuvat teknologiat, tehokkuusteknologiaa, kaapelit, älykkäät verkot, autojen, hybridiautojen, sähköautojen latausasemat, junat, raitiovaunut, maailmanlaajuinen markkina näille teknologioille tulee räjähtämään. Ja seuraavaksi on kysyttävä, kuka on kehittänyt matala energiatalot, kuka on kehittänyt energiatehokkuutta ja missä ollaan johtajia älykkäiden verkkojen suhteen Euroopassa. Nyt on aika tehdä kaksi asiaa. Meidän on saatava vakaat kotimarkkinat, jotta uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen markkinat pärjäävät ja sen jälkeen meidän on siirryttävä muualle, vietävä muualle meidän osaamista. Toivon, että komission jäsen voi jo ensi vuonna antaa muutamia suuntaviivoja sen suhteen, mihin Eurooppa on menossa. Olen komission jäsenen analyysin kanssa samalla linjalla. Tässä on kyseessä suuri mahdollisuus teollisuudellemme, mikäli tässä onnistutaan. Eräs asia, jonka suhteen minä en samalla linjalla, liittyy verotukseen. Missä on se ongelma, että Saksa ja Tanska verottavat energiaa kuluttajia ja rahoittavat ristiin terveydenhuollon ja muita järjestelmiä. Ja monet ovat tuoneet esille sen, että vihreä verotus siirretään siihen, että työvoima ei ole niin kallista kuin muualla. Tästä syystä johtuen Tanska ja Saksa ovat kilpailukykyisiä. Ja nyt menette Saksaan ja Tanskaan ja sanotte, että älkää verottako energiaa, älkää vähentäkö työn kustannuksia. Tämähän on täysin päinvastainen asia kuin mitä tulisi tehdä. Ja toinen asia. Komissaarina Yhdysvallassa kaasu on ollut kalliimpaa johtuen siitä, että kaasun hinta nousi suhteellisemmin kuin mitä hinta laski Yhdysvalloissa. Ja nyt sisämarkkinoilla on saanut kaasun hinnan laskemaan Euroopassa. Ja mitä tulee sähköön, Skandinaaviassa kaasun hinta on jo alhaisempi kuin Yhdysvalloissa. Ja nyt, nyt ei enää pidä palkkaansa, äh, paikkaansa, mitä sanoitte, erittäin paljon energiaa kuluttava Saksan teollisuus on erittäin kilpailukykyinen. Siellä energia on halvempaa kuin yhdistyneessä kuningaskunnassa Puolassa ja energia ei ole kalliimpaa kuin Yhdysvalloissa. Joten tässä kuvassa on kyllä paljon nyansseja. Ne maat, joissa on pantu direktiivit täytäntöön, ollaan hyvin yhteydessä muihin maihin – kuten Saksassa ja Skandinaviassa, niin siellä ollaan jo saatu teollisuudellekin kilpailu kykyinen energian hinta. Minulla ei enempää. Thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kumpula Natri. From, from Scandinavia, <laughs> from Finland. Uh, and I, so much has been... Pohjoismaista Suomesta. Niin paljon on puhuttu tästä kokonaisuudesta, että haluaisin tuoda terveisiä lomilta. Helsingissä oli asteita miinus 24, kun keskiviikkona palasin siitä. Lapissa jopa miinus 40 joissain paikoin. Ja kolmannes tuodaan. Tuotamme ainoastaan osan tarvitsemastamme energiasta. Kaikki tulimyllyt eivät toimia, aurinkovoima ei niinkään auta, vaikka kyllä kesämökeillä käytetäänkin paljon uusiutuvaa energiaa tällä hetkellä, mutta olemme hyvin riippuvaisia bioenergiasta. Biotalous on hyvällä suunnalla komissiossa, mutta siitä ei paljon puhuta. Täällä sisämarkkinoita tarvitsemme, kuten sanoitte, meillä on yhteyttä paljon Ruotsiin tuontia sieltä, eli on tärkeää, että kun ei ole tuulta tai ei ole aurinkoja, on hyvin kylmää, tarvitaan lisää energiaa, joten pohjoismainen yhteistyö toimii hyvin, mutta myös meillä on tuontia Venäjältä, joten tilanteemme vaihtelevat kovasti. Mutta pari kysymystä. Alankomaiden ministeri puhui täällä energiadiplomatiasta. Voisikohan komission jäsen kommentoida, tapahtuuko tällä saralla jotain? Toinen kysymys bioenergia ja biotalous kaiken kaikkiaan. Se kiinnostaa minua kovasti, koska koordinointi eri komission jäsenten kesken on hyvin tärkeää, kun bioenergiasta puhutaan, uusiutuvan energian direktiivi, mutta kun puhutaan metsästä ja sitten puhutaan kiertotaloudesta. Eli on hyvin hankala investoida ja uskoa tulevaisuuteen, jos ei tiedetä kokonaisuutta, jos halutaan käyttää kunnolla kaikkia näitä aineita hyväkseen. Kiitos. Kiitoksia. Komission jäsen sitten vielä. Start with Spanish, but I try to be short. Ensin Espanjaa, mutta pyrin puhumaan lyhyesti. Minusta. Juste Blanco sanoi sen hyvin selvästi tiimi Laurent Fabiuksen kanssa, Hollandin hallituksen jäsen kanssa. No siis tiimi teki erinomaista työtä. Osa kokouksista oli hyvin pitkiä. Ne jatkuivat myöhään, mutta siellä saatiin kannateisiin ja sitten pyrittiin löytämään konsensusta ja tasapainoisia näkemyksiä YK on valtioiden välillä. Tämä onnistuu ainoastaan konsensuksen avulla kuka tahansa pystyy blokkaamaan tällaisessa prosessissa. Esimerkiksi Nicaragua puolitoista tuntia oli kiinni kannassaan ja uhkaili ö, purkattamaan koko sopimuksen, että se on ongelmana. Ja ne ongelmat, joita me kohtaamme, kun on tämän tyyppisiä neuvottelujärjestelmiä, silloin lopputulemana saattaa olla sopimus, joka ei ole kovinkaan kunnianhimoinen. mutta tämä on todellinen askel eteenpäin ja minusta, jos minulta kysyttäisiin, että mitä oltaisiin aikaisemmin sanottu, että mitä halutaan saavuttaa Pariisissa, niin minulle sanottiin, että jos olisi sanottu, että sama, saadaan tällainen sopimus, niin olisi sanottu, että se olisi mahdotonta. Tässähän puhutaan hyvin monimutkaisista neuvotteluista, ja sopimus kuitenkin saatiin kaikki ne sen luontaispiirteineen ja minusta se on ehdottomasti askel eteenpäin. Edustaja Blanco puhui siitä, että olisi kunnianhimoisempia tavoitteita. No, se mitä me haluamme tehdä on, että kaikki politiikat pannaan täytäntöön, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan saavuttaa päätavoitteemme, joka on se, että vähennetään päästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Se on tämänhetkinen tavoitteemme. Me tarkastelemme uusiutuvia sillä tavalla, että 2000, 27 prosenttia olisi niiden nousu uusi ainakin tehokkuustavoite. Sitäkin voitaisiin lisätä, mutta pitää katsoa myös vaikutusten arviointeja ja katsoa, mitä tässä voidaan saavuttaa realistisesti. Jos katsotaan energiatehokkuutta, jos ajatellaan, että on mahdollista tehdä enemmän, niin sanoin tämän kuulemisessakin valiokunnan edessä, niin sitten teemme, mihin pystymme. En usko, että tässä on kyse oma hyväisyydestä tai itsetyytyväisyydestä tai ei. Meillä on tässä totta kai eri kantoja, mutta tässä on uusia 125 valtiota, jotka ovat valmiityneet eteenpäin näiden tavoitteiden suhteen. Se on merkittävää edistystä ja eroaikaisempaan on selvä, joten minusta meidän pitää arvostaa sitä sellaisenaan. Jos verrataan Kioton sitoviin tavoitteisiin, niin niiden kanssa ei päästy mihinkään päästötavoitteiden suhteen, päästövähennysten suhteen, mutta Eurooppa totta kai täytti Kioton sitoumuksensa, mutta USA, Kiina eivät olleet mukana siinä ollenkaan. Ja ne vastaavat merkittävästi globaaleista päästöistä, joten jos ihmiset eivät allekirjoita näitä sopimuksia, niin sitten ne ovat yhtä tyhjän kanssa. Mainitsitte nämä eri yritykset, muun muassa Espanjassa, Espanjan hallituksen, niiden toiminnan, lupia ei anneta siellä sillä tavalla kuin te kuvailitte. Sitten edustaja Moodin kysymys. Tilanteet tietyissä jäsenvaltioissa ovat sellaisia, että on ongelmia Kiinan kanssa. No Kiinahan on erityinen tilanne ensimmäistä kertaa ikinä. Kiina on mukana tässä sitovassa sopimuksessa, jossa sitoumukset ovat merkittävät. Kiinalla on kuitenkin ongelma, joka on tällä hetkellä se on sitoutunut ainoastaan että kohta 30 mennessä vähennetään päästöjä. Kiina on suurin saastuttaja maailmassa. Toisaalta on positiivista liikennettä myös Kiinassa. Kiina on sitoutunut kehittämään hiilimarkkinat, joka kattaa koko maan. Nyt me olemme maailman suurin hiilimarkkina, mutta Kiina on tehnyt päätöksen ja me teemme heidän kanssaan yhteistyötä tässä, eli että siellä luotaisiin hiilimarkkinat. Jos Kiinassa on hiilimarkkinat ja meillä, ja USAssa on hiilimarkkinat, niin sitten saadaan yhtäläiset toimintaedellytykset, joita tässä on pyydettykin. Edustaja Toijer kysyi tarpeesta perustaa yhteys energiapolitiikkaan ja tutkimuspolitiikan välillä kyllä on samaa mieltä, ja myös Turmes puhui sitä, että pitää korjata asiat älykkäällä tavalla, jotta voidaan helpottaa sitä, että voidaan kehittää tämän tyyppistä energiaa. Ystäväni tai Jaanni kysyi, että miten voimme tasapainottaa ilmastotavoitteitamme ja 20 prosentin BKT-tavoitteita vuonna 2020. Sitähän tässä yritetään tehdä. Ensinnäkin yritetään muuttaa energiapolitiikkaamme siten, että saadaan energiamarkkinat toimimaan ja että vähennetään energian hintaa. Rakennetaan näitä yhteenliittyvyyksiä kehitetään alueellista yhteistyötä. Ne ovat selviä tapoja toimia. Turme sanoi tämän hyvin selvästi. Hinnat saadaan näin ollen laskuun. Suurin haaste on vähentää energian hintaa EU-ssa. Energiamarkkinoista pitää saada toimiva, ja se on kaikki näiden markkinatoimien tavoitteena, kaikkien infrastruktuuripolitiikkamme tavoitteena. Ja lisäksi kun kehittelemme lainsäädäntöämme ottaen huomioon nämä toimet, niin pitää ottaa huomioon, että olemme, että olemme alttiita ulkomaisen kilpailulle. Näin ollen olemme kehitelleet tämän oman päästökauppajärjestelmämme, jossa otetaan huomioon hiilivuoto. Kysymykset tarkastellaan parantamisen sen takia. Keskustelemme kaikkien toiminnan kanssa, jotta voidaan tarkastella näitä ongelmia liittyen ulkomaisen kilpailun, muun muassa terästeollisuus. Totta Totta kai yhtäläiset toimintaedellytykset ovat tärkeitä sen vuoksi. Pitää olla yhtäläiset tavoitteet ja kunnianhimon tasot sillä tavoin lähtökohta. No ei on nyt ole sellainen reilu, mutta meidän pitää tarkastella tilannetta viiden vuoden välein. Ja se on suuntaus, joka on tärkeä, sillä on maita, jossa on paljon saasteita, siellä kansalaiset tulevat vaatimaan, että valtiot tekevät enemmän ponnisteluja jatkossa. Ja jos meillä on tämä viiden vuoden sykli, ja tarkastelu ja sanotaan, että nyt mennään oikeaan suuntaan, tämä maa menee oikeaan suuntaan, tuo maa ei, tämä maa on jäljessä, niin sitten hän tyystetään tietä kohti tätä yhtäläisiä toimintalyksiä. Jos tavoitteena on tämä, niin jos tehdään siis niin kuin niin sitten ei onnistuta, mutta pitää paikkansa, että olemme avoinna kilpailulle maille, kuten Kiina ja Turmes on oikeassa. Ongelma EU:ssa ei ole ainoastaan ilmastopolitiikka. Huomatte, mikä hinta on hiileltä hetkellä EU:ssa. Se ei ole suuri ongelma. Se ei ole suuri haaste. On muita eri ongelmia, johon pitää puuttua yhdessä, totta kai kilpailu Kiinan kanssa, kansainväliset sopimukset ja niin edelleen, mutta meidän pitää kehitellä kunnianhimoisia energiapolitiikkoja, kehittää uusiutuvia ja käyttää mahdollisuuksia, joita meillä on, sillä meillä on valtava haaste, mutta se on myös mahdollisuus. 3,5 triljoonaa dollaria, jos sitä saadaan, ne saadaan käytettyä, niin siinä on suuri mahdollisuus EU-teollisuudelle toimia hyvin aktiivisesti tällä alalla joten uskoakseni meillä on tällainen mahdollisuus. Edustaja Turmes. Olen täysin sama, tai samaa mieltä kaikesta, mitä hän sanoi. Outoa. Olen melko huolissani, sillä valiokunnassa sanotaan, että olen... Äh, <coughs> no. Ehkä minun aiheeni myös. Niin, mutta ymmärrän. Kun katsotaan tätä koppia, aikaisemmissa kopkokouksissa, joissa olen ollut, oli kansalaisjärjestöjä ja kaikki paikalla, mutta tässä kopkouksessa teollisuuden alalla on suuret intressit. Kaikki maailman yritykset olivat paikalla, sillä he huomasivat siinä liiketoimintamahdollisuuden. Ja energiatehokkuus uusiutuvaa energiakokouksissa ja metsäpolitiikkakokouksissa, niissä oli valtavasti osallistujia, jotka kiinnosti se, että mitä tapahtuu. Ja kun katsotaan tätä INDC-kansallisia panoksia, tarkoittaa sitä, että on 187 valtiota, joilla on politiikka, jolla kehittää uusiutuvia ja energiatehokkuutta. Ja Euroopan pitää olla tässä johtavassa asemassa. Tämä on suuri mahdollisuus, jota meidän pitää käyttää. Sitten verot, niistä voidaan keskustella joku toinen päivä, mutta verojen rakenne ei ole sama kaikissa maissa. Katsotaan vaikka 28 jäsenvaltiota, katsokaa miten energiaa verotetaan niissä. On mahdotonta, että olisi yksi ainoa tapa, joka toimisi, kun on 28 eri energiaverojärjestelmää. Hyvin vaikeaa. On hyvin vaikea saada sieltä toimimaan, jos on säänteltyjä hintoja kaikkialla samalla tavalla. On hyvin vaikea saada sisämarkkinat, kun uusiutuvien tukijärjestelmä eroaa maasta toiseen. Jotenka meidän pitää tehdä paljon harmonisoidaksemme ja saadaksemme yhdet energiamarkkinat EU-hun, jotta se olisi kilpailukykyinen niin ja hinnat alhaisiksi. Sehän on se, mitä haluamme. Pelkäänpä pahoin, etten vastannut kaikkiin kysymyksiin, mutta jos unohdin jotain. Uh, energy diplomacy, the last... Ja diplomatia, niin äh, viimeinen. Totta kai puhutaan vähän bioenergiasta ja enemmän muista ratkaisuista, mutta bioenergia on yksi niistä elementeistä uusiutuvissa, jotka komissio ottaa kyllä huomioon bioenergia. Otetaan totta kai huomioon, ja me tulemme sääntelemään tästä tulevaisuudessa uusiutuvien direktiivissä, sillä se tulee olemaan hyvin tärkeä energianlähde, jos emme nyt toista menneen virheitä. Me pitää oppia siis menneisyyden virheistä. Sitten energiadiplomaattia. Tämä vuosi on ollut ilmastodiplomaattian vuosi. Meidän piti tehdä tämä rakentaaksemme alliansseja, mutta emme unohtaneet energiadiplomaattia. Tällä hetkellä komissio on laatimassa korkean tason vuoropuhelua eri valtioiden kanssa – Norja yhdellä puolella, mutta toisaalta Turkki. No heidänkin kanssaan käydään korkean tason vuoropuhelua. Algerian tässä myös, ja tulemme ottaa sellaisen myös Iranin kanssa. Joten tulemme keskittymään Algeriaan, välimerellä Norjaan sitten myös, mutta tulemme myös keskustelemaan Iranin ja Turkin kanssa. Siinä ovat maat, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä, jos ajatellaan toimitusvarmuutta EU-tulosuuden osalta ja komissio tulee olemaan hyvin aktiivisesti mukana tämän tyyppisessä energiadiplomatiassa tulevaisuudessa. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen aktiivisuudestanne ja tehokkuudestanne. No niin, energiatehokkuutta tarvitaan, mutta myös käytännön tehokkuutta. Minusta nyt on aika lopetella kokoustamme. Arvon kollega, kyllä me voimme useasti toistekin puhua komissaari Kanieten kanssa. Komission jäsen tulee vieraaksemme vielä useasti jatkossa. Kiitoksia kovasti. Seuraava kokous 28. tammikuuta. Se on torstaipäivä, koko torstaipäivä aamusta iltaan. Pahoittelut, sillä koko muu viikko on ryhmäviikko joten sen takia torstaina on meidän kokouksemme. Alkaa yhdeksältä aamulla. Pyydän, tulkaa paikalle torstai 28. tammikuuta. Kiitoksia komission sen Näitä. Näit. Hyvää yötä.